Okay, colleagues, we're going to be... Hyvät äh, kollegat, aloittelemme iltapäivän istuntojaksoa, joka alkaakin hyvin mielenkiintoisella ja tärkeällä kysymyksellä äh, tämän AKT-maiden EUn välisten suhteiden tulevaisuus. Te, jotka ette tunne minua, minä olen Linda McCallan nimeltään, minä olen kehitysvaliokunnan puheenjohtaja. Ja äh, avaan tässä tämän virallisesti tämän session ja sitten luovutan puheenvuoron näille tämän äh, osion äh, kanssa puheenjohtajille ja asetun itse kuulijaksi yleisen joukko. Äh, tämähän on erittäin tärkeä jakso meidän Me on erittäin mieli, hauska saada tärkeitä edustajia tänne. Meillä on kun Dun, pää, DK Defcon apulaispääjohtaja paikalla – si posive come Zulu, Svasimaan pää, suurlähettiläs ja kote suurlähettiläsvaliokomitean varapuheenjohtaja Vivano Gnassonum. Hän on apulaispääsihteerinä AKT-maiden valtioiden ryhmässä. meillä koko joukko puhe, puhujia ja muita, niin heidät esiteltäkööt sitten varsinaisten, varsinaisten paneelien alkuun. Minulla on tässä avauspuheenvuoro koko valiokunnan nimissä. Tämä on, kuten sanottu, on oikein oikea-aikainen, kun, kun tiedätte, että, että ää, ää, AKT ja EUn väliset suhteet on jatkon osalta uudestaan siunattu sitten ministerineuvostossa ja ne uudet neuvottelut käynnistävät sitten viimeistään syyskuussa. Tässä kehitysvaliokunnassa me, meillä on, meiltä on tulossa suullinen kysymys neuvostolla ja sitä kautta tuonnepana komissiolla ja siitä kes- keskustellaan täysistunnassa. Tämä englanninkielinen versio on teillä siellä tausta-aineistossa. Siitä keskustellaan valtuuskunnassa tuonempana ja takarajan muutosehdotusten tekemiseksi on huhtikuun 12. päivänä kello 12. Ja ensinnäkin kuulemme koko, kokonaiskatsauksen, jonka pitää meille tarjoilee professori Rutger Kynhardt, joka on Euroopan integraation tutkimusten laitosten keskuksen puheenjohtajana. Siis hän vähän maalailee että kokonaiskuvaa ennen kuin sitten pureudumme yksityiskohtiin. Professori Kynhart, puheenvuoro teillä. Siis Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat suurlähettiläät, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Komission ehdotus käynnistää AKT-maiden kanssa neuvottelut. Tämähän äh, tuli viime vuoden joulukuun 12. päivä ja tämä on itse asiassa parempi sisällöltään ja kieleltään kuin mitä pelättiin, vaikka kyllä parantamisen varaa tässä neuvottelun mandaatissa on. Meidän täytyy vielä vahvistaa strategista keskittymistä ja poliittista kunnianhimona. Tässä puhutaan yhteisistä intresseistä, arvoista. Useinhan nämä ovat aika laajoja ikään kuin ostoslistoja jäävät aika epäselviksi, erityisesti täytäntöönpanon suhteen. Meidän täytyy olla rehellisiä esteidenkin suhteen. Se mainitaan tässä ehdotuksessa useankin otteeseen, mutta on olemassa myös ää, lähes koko tekstissä se vaara, ikään kuin päällekkäisyyksille. Kolme avainasiaa, joihin mielestäni tulee paneutua tässä keskustelussa, erityisesti täällä kehitysvaliokunnassa. Ensinnäkin komissio pitää laillisesti sitovaa sopimusta, välttämättömänä siis uutta sopimusta, joka sisältyy kolmesta alueellisesta ulottuvuudesta ja perustuu yhteiselle pohjalle, räätälöidyt ehdotukset liittyen yhtäältä Afrikkaan, toisaalta Karibiaan ja kolmanneksi Tyynen meren alueeseen. Ja nämä ovat varsin yksityiskohtaisia välillä, todella yksityiskohtaisia ja uskallan väittää, että komissio mahdollisesti ei nyt tässä ehdota tämän sopimuksen laajentamista tulevaisuudessa esimerkiksi Latinalaisen Amerikan ja Aasian maihin, mutta kun tässä näistä räätälöidyistä lähestymistavoista puhutaan eri alueiden suhteen, niin tämä niin kutsuttu yhteinen perusta jää aika epäselväksi substanssiltaan ja merkitykseltään valtioiden päämiesten ad hoc huippukokoukset eivät uskoakseni riitä innovoimaan globaalia hallintoa, jos se halutaan hoitaa hyvin. Ja se varmaankin tulee hoitaa hyvin. Ja näin ollen tämä yhteinen pohja voisi olla varsinkin innovatiivinen globaalin hallinnon suhteen mutta kyllä sitä täytyy vielä tarkentaa. Olen aiemmin ehdottanut tällaista kotonuun sopimusta seuraavaa EU-AKT-assosiaatiosopimusta ja olen aivan varma siitä, että te tässä valiokunnassa menisitte mielelläni vieläkin pidemmälle, ettekä haluaisi viitata Mm, tällaisiin epäselviin käsitteisiin, vaan antaa, antaa todellista poliittista sisältöä sopimukselle. Sitten geopolitiikka komission ehdotuksessa heti aluksi identifioidaan uuden sopimuksen tavoitteet sellaisina, että luodaan poliittinen kumppanuus, joka perustuu hyvin perusteltuun hyvin pohjustettuun yhteistyöhön toimivien valtion ja yhteiskuntien välillä. Tässä kun kumppanuutta ajatellaan, niin onko kyse vain AKT-maista vai ehkä myös meistä EU-jäsenvaltioista, kun puhutaan valtioista ja yhteiskunnista, jotka ovat vauraita ja vastustuskykyisiä. Jos tavoitteet ymmärretään molempien osapuolten etua ajaviksi, ne ehkä helpommin voidaan hyväksyä. Ja geopoliittisesti ajatellen nämä uudistettu kumppanuus on aivan varmasti vastavuoroisen tärkeää, kun ajatellaan 27 EU-jäsenvaltiota ja 79 tai jopa 80, jos Kuuba liittyisi AKT-maata, joita on siis todella huomattavasti enemmän kuin EU-maita. Ja kumppanuudesta tulee tulla näkyvämpi strateginen väline myös esimerkiksi YK puitteissa, jotta siinä olisi mieltä. Kun ajatellaan EU-AKT-koordinointiyksikköä EU-valtuuskunnassa e YKssa esimerkiksi, voisiko tämä olla mahdollinen kysymysmerkki? Ja AKT-maillahan on toivoa tai halua tehdä yhteistyötä myös muiden kumppanien kanssa maailmanlaajuisesti riippumatta kumppanuudesta EUn kanssa. Ja kaikilla AKT-alueilla ja alueellisilla ryhmittymillä on tietenkin ihan perusteltu halu ja tahto tehdä yhteistyötä maailmanlaajuisesti eteläisten maiden kanssa muuten. Ja EU voisi ehkä YKssa taas saada tarkkailijastatuksen näiden johtavien AKT-ryhmittymien tapaamisissa ja, ja päinvastoin. Ja tämähän tietenkin voisi lisätä vakautta. Tarvitaan sellaisia toimijoita, jotka voivat toimia johtajina ja luoda hankkeita ähm, ennakoitavalla pysyvällä tavalla. Kun ajatellaan vaikkapa YK on äh, kestävän kehityksen tavoitteita. Ne eivät ole täysin ristiriidattomia ja niiltähän puuttuu myös täytäntöönpanomekanismeja, mutta tämä uusi sopimus voisi saada aikaan vahvan monenvälisen ponnistelun hallituksen eh, YK eh, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi eh, sitomalla laillisesti jäsenvaltioita. Tämähän olisi aivan valtava panos ajatellen monenvälistä globaalia järjestystä. Ja näin voitaisiin myös säilyttää AKT-maiden yhdenmukaisuus. Tällainen sopimus voisi olla hyvinkin tärkeä näin ollen ajatellen yhteisiä etuja maailmanlaajuisesti. Sitten kolmanneksi Brexit. E, komission ehdotus ei millään tavalla ota huomioon Brexitin vaikutusta esimerkiksi AKT-maiden kohesioon tai ylipäätään Euroopan unioniin, joten kyllä tämä kysymys, jos nyt olen epädiplomaattisen suorapuheinen, kysymys on se, että Ähm, mahtaako olla niin, että Afrikka mahdollisesti kääntyykin kahdenvälisiin suhteisiin mieluummin kuin AKT-pohjalle. Äh, ja äh, sain itse asiassa Brexitin äh, kansanäänestyksen jälkeisenä aamuna Fitsiltä äärimmäisen huolestuneen sähköpostin, jossa kysyttiin, että entäpä jos äh, Fitchin kohdalla sokerin tuonnissa otetaankin käyttöön tullut Euroopan unionin Brexitin jälkeen, ja kun ajatellaan kansainyhteisöä ylipäätään, niin onko kansainyhteisöllä ehkä enemmän äh, painoarvoa äh, kuin Euroopan unionilla 27 jäsenvaltiolla, mitä se tarjoaa vastahankaisille kumppaneille Brexitin jälkeen ja miten Brexit vaikuttaa Euroopan äh, unionin merentakaisiin alueisiin äh, ja näihin alueisiin kokonaan. Äh, nythän 12 näistä merentakaisista alueista, joita yhteensä on 25 lähtee. Joten näin ollen. Esimerkiksi äh, Falklandin saaret äh, on ollut huolissaan äh, tulevista, tulevista suhteista Euroopan unioniin, samoin sitten Antarktikaan pääsy ja laajempi geopoliittinen ää, lähestymistapa ylipäätään. Eli tämä kaikki on tapetilla. Ja kun ajatellaan sitten Karibian alueen meren takaisia alueita, joissa esimerkiksi Brexit-äänestys äh, käsittääkseni äh, on vaikuttanut vaikkapa Jamaikalla pelkoon siitä, että maalta saattaa lähteä kansainvälistä tai maailmanlaajuista kauppapotentiaalia, kun ajatellaan karikomia ja sen äh, mahdollisuuksia epäsuorasti Brexitin vaikutusten jälkeen. Ja kyllä todella on muitakin AKT-maita kuin Karibian maat, joihin Brexit tulee vaikuttamaan suoranaisesti. Tuleeko se tuomaan ihan uusia konstellaatioita ajatellen koko konseptia ja koko AKT-agendaa? ja yhteistyötä. Ajatellaan vaikkapa äh, AKT-maiden tutkimusohjelmia kansainyhteisön kanssa, taikka sitten äh, brittialueet ja niiden äh, mahdollisuudet saada vaikkapa tutkimusrahoitusta tulevaisuudessa. Minä olen sitä mieltä, että koko Euroopan kehitysrahasto ja Euroopan unionin talousarvio kokonaisuudessaan, niiden tulee, ne tulee ottaa tässä huomioon. Ää, ovatko 27 jäsenvaltiota tällä kertaa valmiit ää, ottamaan huomioon nämä budjettitarpeet, jotka ovat olleet olemassa jo pitkään, mutta joita ei ole hoidettu, niin että todella saataisiin globaalimpi Eurooppa aidosti jaloilleen. Mm, tässä on aivan liikaa aiheita, joita on vältelty, mutta joita ei enää tule vältellä. Ja aivan keskeisen tärkeää on se, että avainprioriteetit tulee tässä uudessa sopimuksessa määritellä mahdollisimman tarkasti. Käyn ne tässä nopeasti ja lyhyesti läpi. Ensinnäkin kehitysapu, joka on EUlle ja sen AKT kumppaneille hyvin keskeinen, tärkeä asia. Niiden suhteita ajatellaan miten saadaan uutta arvoa kehitykselle ja ylipäätään kehitys. Kaikki maailmanmaathan ovat kehittyviä maita ja kehitysapu on toki maailmanlaajuisesti hyvinvointia lisäävä, mutta ei suinkaan sitä luova malli tarvitaan myös alakohtaista täytäntöönpanoa ja sellaisia hallintomekanismeja, jotka toimivat tältä pohjalta. Tarvitaan virastoja, valvontamenettelyitä, jottei esimerkiksi näitä tukia käytetä väärin tai, liian, tai ohjata väärin tai ajatellaan vaikkapa oma, omistajuussuhteita ja oikeuksia tai EUn ulkoista investointisuunnitelmaa. Ja sitten toinen asia on kauppa enemmän kuin aiemmissa neuvotteluissa, jotka toivottavasti nyt tässä, eivät tässä neuvotteluprosessissa toistu, niin EUn täytyy vakuuttaa kumppanit siitä, että sääntöihin perustuva kauppa ja toiminta on keskeisen tärkeää kaikille toimijoille. Ja olen AKTn pääsihteerin Pia Komesin kanssa täysin samaa mieltä, kun hän toteaa, että viimeisimmissä neuvotteluissa Euroopan unioni ei äh, nähnyt kauppaa kehitysvälineenä tai kehityksen välineenä. Ja tämä on erittäin tärkeää ja totta erityisesti köyhempien AKT-maiden kohdalla äh, halutaan tietenkin olla yhteydessä isoihin kasvaviin markkinoihin, mutta kyllä Euroopan unionin tulisi myös äh, hyötyä kolmenvälisistä suhteista ja vaikkapa kauppasopimuksista tässä uudessa suunnitelmassa. EU-AKT-kauppavirta on lisääntynyt lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Nyt 5 prosenttia EU-viennistä ja se voisi kasvaa vielä huomattavasti. Ja mm, tästä nyt tietenkin käydään jatkuvaa ikuista keskustelua sitten Kiinasta ja Kiinan vaikutuksesta Eh, eteläisellä pallonpuoliskolla. Ja kyllä kolmas eh, sitten seikka on tämä poliittinen vuoropuhelu. No sehän on äärimmäisen laaja käsite eh, ja Euroopan unionin olisi hyvä tehdä kaikkensa, jotta se ei enää läksyt käyttäisi AKT-maita, katsoisi niitä eh, joka kuin alaspäin hiukan oppimestarimaisesti. Kyllä vastavuoroisuus olisi hyvä näissä suhteissa. Ajatellaan, voisivatko vaikkapa AKT-tarkkailijat tarkkailla Euroopan parlamentin vaaleja vaalitarkkailijoina ja Tietenkin sitten tulevan sopimuksen monitorointi on äärimmäisen tärkeä kysymys. Arviointi ja vaikutusarvio saattaisivat luoda oikeastaan ihan uuden teollisuuden alan, joka on täysin irrallaan todellisuudesta. Tätä varten tarvitaan parlamentaarista valvontaa. EU-AKT-suhteita tulisi laajentaa poliittisessa elämässä ja tulisi myös ojentaa kättä mm, kansalaisyhteiskunnalle ja sen eri toimijoille. Ja kun ajatellaan sitten näitä alueellisia AKT-alueita, niin päällekkäisyyden vaara tai laillisesti sitovien rakenteiden puuttumisen vaara on olemassa, siis niin, että samoja rakenteita ei ole kaikilla alueilla. Tästä varmaan keskustellaan ja voisin hyvin kuvitella, että mm, poliittisesti myös tämä kansalaisyhteiskunta ulottuvuus, vaikkapa EUAKT, eh, sisäasiainkomitea, taikkapa tutkimusfoorumi tai merialuefoorumi voisivat olla kiinnostavia. Kiitoksia siitä, että sain puhua arvon valiokunnalle. 7,3 prosenttia maailmanlaajuisesta väestöstä asuu Euroopan unionissa. PKTstä luodaan 25 prosenttia ja maailmanlaajuisesta kaupasta, kaupasta 25 prosenttia. AKT-maissa taas 70 prosenttia. Väestöstä 1,9 prosenttia PKTstä ja 4,7 prosenttia maailmanlaajuisesta kaupasta niin kyllähän tässä tietenkin aivan ilmeistä numerotietojen valossa on, että tilanne on hyvin asymmetrinen. Ja nyt sitten lähikuukausina, tulevina kuukausina näitä suhteita Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kumppanien kanssa tulisi syventää. Nämä suhteet ovat hyvin, hyvin tärkeitä kun ajatellaan Euroopan kasvavaa roolia kansainvälisesti ja monenvälisyyden merkitystä näinä epävarmoina aikoina. Kiitos. And thank you, professor. You certainly... Kiitoksia, professori. Tässä tuli kyllä evästystä ja ajattelemisen aihetta hyvin tiiviissä paketissa. Äh, äh, kuten todettua, että jatkossa sitten näistä asioista keskustelemme läheisemmin, lähemminkin tässä valiokunnassa. Että olisi hyvä saada kopio teidän puheestanne. Ei mitään kysymyksiä tähän äh, väliin nyt vielä, vaan sitten ensimmäisen paneelin jälkeen. Eli luvallanne minä luotan puheenvuoron nyt Frank Engelin, joka johtaa puhetta tässä seuraavassa ensimmäisessä paneelissamme ja sitten siitä eteenpäin. Thank you, Linda. And, uh, I suggest... Kiitos Linda. Ehdotan, että pitemmittä puheitta menemme eteenpäin. Voi olla, että aika on aika lailla kortilla, enkä sitten halua viedä keneltäkään puheaikaa. Ensimmäisessä osuudessa kyse on edelleenkin taustoittamisesta. Professori Kunhantin esityksen jatkoksi. Kyse on kotonun jälkeisestä neuvottelusta. Meillä on kolme puhujaa. Noin kahdeksan minuuttia puheaikaa annamme jokaiselle. Muistakaapa puheajan rajoitukset. Aikaa on aika lailla vähän ja haluamme, että aikaa jäisi myös keskustelulle. Alkuun annan puheenvuoron Dunsille, hän on DEVCO-pääosaston johtaja komissiosta. Olkaa hyvä. Well, thank you. Kiitos, kiitoksia kovasti. Erittäin äh, mukava, että pääsin tänne puhumaan. Me olen tätä DEVEN-valiokunnan kanssa parinkin otteeseen näistä asioista keskustelleet, siis tästä kotonon jälkeisistä ajoista äh, mukava nyt sitten taas olla mukana, mukana äh, tässä päivityksessä. Kiitokset äh, professori Kynhartille hänen paljon aj- ajatuksia herra, herra herättämässä puheenvuorossa Te sanoitte, että komission ehdotus oli parempi kuin odotettiin. En tiedä, tarkoitettiinko, oliko se tarkoitettu kohteleisuudeksi sellaisenaan kuitenkin sen haluan ottaa. Kyllähän se on aika järkevä, järkevä ehdotus. Minä olen tässä parlamentille valiokunnalle esitellyt 24. päivä tammikuuta ja ymmärtääkseni tämän jälkeen komission kanta ja meppien kanta oli aika lailla samassa linjassa. Tässä ihan lyhyesti vain haluaisin vain toistaa, mitä ehdotettu, ehdotettiin ja miksi. Ymmärtääkseni olemme aika lailla aikataulussa, jotta saamme sitten aikanaan neuvostolta neuvotteluvaltuudet maali, tuossa toukokuun alussa pidettävässä yleisten asioiden neuvoston kokouksessa meidän ehdotuksemme ytimenä on luoda vankka pohja ja rakentaa sitten tälle sokkelille AKT-maat, maat, maiden tulevaisuuskokonaisuus. Siinä on kolme pilaria, kolme taloa, yksi Karibian, yksi Afrikan ja, yksi, ja, kolmas sitten Tyynemeren alueiden maita edustava torppa niin tämähän äh, sitten tulee kuvastaneeksi tällaisia alueellisia erityislaatuisia piirteitä, mutta myöskin sitten ylipäätänsä AKT-ryhmän yhteistä voimaa ja valtaa päätöksenteossa. Äh, ajatus tässä taustalla on hyvin yksinkertainen, lähdetään geopolitiikasta, äh, se geopolitiikka tällaisessa moninaisessa, monimutkaisessa maailmassa – on olennaista. Olisi hölmää, jos Eurooppa nyt yhtäkkiä luopuisi tästä pitkään, pitkäkestoisesta historiallisesta tärkeistä loogisesta yhteistyösuhteesta merkittävään maaryhmään, joiden kanssa meidän on tavallaan yhteinen agenda tapa, tapa edetä. Kun tämä moninapainen maailma, olin sanoin, on on, on, on, on, Eli, et, eli et Eurooppa on tavallaan maailmassa mukana tällaisella mm, certain idea du monde periaatteella, että jonkinlainen maailmankuva. Käsitys siitä, millainen maailman tulisi olla. Se ei välttämättä ole sama, samanlainen kuin joilla kuilla maailman suurvalloilla tässä yhteydessä on. Tätä kun sitten käytämme AKT-maiden välisten suhteiden pohjana, oli aivan olennainen oivallus. Meillähän on tietysti hyvät, hyvä viitekehys tämä äh, Agenda 2030, joka on juuri hyväksytty, ja sitten sopeuttaa omat suhteemme tähän uuteen kansainväliseen äh, ajatusmaailmaan. Äh, professorihan tässä äsken juuri viittasi tähän intresseihin. Toki meillä on omat intressimme ja AKT on omansa. <clears throat> Ymmärtääkseni tässä näissä uusissa puitteissa me voimme selkein sanakääntein todeta, että tässä uudessa järjestelmässä nämä edut kohtaavat. Meillä on yhdessä sovitut eh, painopistealueet, jotka ehkä alku ensisilmäykseltä näyttävät ihan itsestään selviltä. Eivät, eh, ei se tee niistä kuitenkaan sen epäoikeutetumpia, vaikka ne näyttäkin, näyttävätkin itsestään selviltä. Nämä erilaiset klusterit, jotka tähän perustaa, perustaa varten on identifioitu halli, hallintomuoto, oike, oikeusvaltion periaatteet, ihmisoikeudet, pyrkimys luoda kestäviä työpaikkoja ja sitä kautta kestävää vaurautta. Tarve ilm, investoida ihmisiin, inhimilliseen kehitykseen ja tarve tarkastella sitä, mitkä ovat näitä, tätä, tätä uutta arkea, maahanmuuttoliike, ja integraatio. Miten me kykenemme tämän, nämä haasteet sitten ottamaan vastaan ja reagoimaan niihin, ja, ja miten me sitten kykenemme selviytymään aikamme suurimmasta haasteesta, ilmastonmuutoksesta, ympäristön rapautumisesta, biodiversiteetin säilyttämisen tarpeesta ja näin poispäin Tämä, nämä osviitat kuvastavat paitsi yleisiä yhteisiä arvoja, myöskin sitten heijastellaan eurooppalaisia intressejä ähm, merkittävästä. Jonkinlainen meidän käsitys maailmastamme, certain idée du monde. <clears throat> Eli tämä on varmaankin sitten äh, lankeamassa otolliseen maaperään myöskin sitten AKT-ystäviemme kanssa. Äh, tätä äh, aikataulua laaditaan Afrikan unionitapaa tapaa dialissa parhaillaan samaan aikaan, kun me täällä puhumme. <clears throat> Tämä naapuri tuossa varmaan avaa, avaa tätä sitten tuonempana, kun sitten toukokuussa AKT ja meidän kantamme samaan pöydän ääreen päätyvät neuvoteltaviksi Muutos tietenkin on äh, tärkeää, on tärkeä, että me olemme kunnianhimoisia tässä työssämme, mutta myöskin realisteja. Äh, mikä, mitä nyt sitten viime vuosien aikana on todettu, siitä lähtien kun edellinen kotonun sopimus allekirjoitettiin, on tämä äh, kasvanut eri, erityisyys näissä näillä mainituilla mainituilla eh, alueilla, varmaankin toisen pilarin osalta erityisen olennaisesti ilmennyt. No, <clears throat> Afrikan unioni on tässä ottanut aika dynaamisen eh, otteen ja Euroopan unionin suhteet sitten taas Afrikkaan eh, ovat erilaiset eri, eri pohjalta kuin meidän agendamme Karibialla ja Tyynen valtameren alueella on. Eli, eli tässähän on sitten edellytyksenä se, että me nämä ö, yhteistyösuhteet sitten sopeutamme kunkin alueen alueen erityistarpeisiin. Samalta pohjalta, samalle sokkelille rakennetaan, mutta erinäköisiä taloja. Näin me itse ja kumppanimme voimme sitten ö, paremmin sopeutua näihin eh, erilaisiin, joskuskin hyvinkin rist, vastakkaisiin intresseihin. Ja sitten kysymys on se, että miten me sitten pääsemme pidemmälle kuin tämän, tämä varsinainen AKT-ryhmä. Afrikassahan tämä on aivan olennaista. Euroopalla on eh, eh, yhteistyösopimuksia ja assosiaatiosopimuksia eräiden Pohjois-Afrikan maiden kanssa, mutta samaan syssyyn meidän on kyettävä kohtaamaan Afrikka mantereena kokonaisuudessa. Abidjanissa oli juuri tätä käsittelevä kokous. Eli äh, tässä on äh, tilanne, jossa äh, pitää ensinnäkin kyetä näyttämään kaksi täysin erilaista oikeusjärjestelmää yhteen. Ja sitten otetaan, otetaan vielä huomioon nämä assosiaatiosopimuksen mm, omaamat maat tähän samaan, samalle pelipöydälle. Siinä on haastetta. Ja sitten lopuksi se, mitä me äh, tässä haemme takaa, on oikeudellisesti sitova sopimus. Se on ollut keskustelujen tavoitteena äh, jäsenmaiden suuntaan. Meidän äh, kantamme on ollut ja on oleva, että me saavutamme oikeudellisesti sitovan sopimuksen niin, että sitten pääsemme samalle viivalle monien muiden maiden kanssa – siis samalla viivalla myös AKT-maiden kanssa, joilla olemme muidenkin maailmanmaiden kanssa. Me, sitten kotonun jäl, jälkeen haluamme assosiaatiosopimuksen, joka on todellakin sitten oikeudellisesti sitova, niin kuin tämä edellinenkin oli. Lopuksi sanan rahasta. Rahasta ei ole tällä haavaa puhuttu ollenkaan se ei ole, ei ole vielä ollut esillä tässä komission eh, ehdotuksensa ollut, ollut esillä ollenkaan siitä yksinkertaisesta syystä, että meidän omat monivuotinen rahoituskehysneuvottelumme ovat vielä kesken. Toisena päivänä toukokuuta on luvassa sitten uusi ehdotus. Siinä voi tai voi olla olemattakin ehdotus uudesta MFSstä mutta äh, ainakin varmaa on se, että äh, rinta, rinnan meneillään olevien neuvottelujen kanssa me äh, jatkamme sitten keskustelua näistä tulevista monivuotista rahoituskehyksistä. Ja siellä sitten, sieltä löytyvät ne määrärahat tälläkin yhteistyöllä sitten aikanaan. Meidän ehdotustamme puidaan parhaillaan jäsenmaiden eri työryhmissä, jäsenmaiden eri työryhmissä. Ja kuten sanottu, olemme melko luottavaisia sen suhteen, että saamme nämä neuvottelut maaliin ja saamme sieltä sitten neuvotteluvaltuudet, mandaatin neuvoston päätöksellä ulkoasiainneuvoston toukokuisessa kokouksessa mikä sitten olisi meille vihreä valo käynnistää neuvottelut. AKT-maissa <clears throat> äh, aikataulu on samansuuntainen. Hekin pyrkivät saamaan omat neuvotteluvaltuutensa toukokuun loppuun mennessä, mikä sitten mahdollistaisi sen, että käynnistämme kesän, äh, kesän mittaan nämä äh, keskustelut saattaisi mennä siunattuun alkuun. Ja tämä tästä tällä haava. Kiitos. Noin 9 minuuttia 15 sekuntia Tämän kanssa vielä voimme elää. Eli saman verran aikaa sitten annamme eh, suurlähettiläs Sibu Sisive Ngome Zululle. Hän on AKT-maiden suurlähettiläskomitean varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Uh, distinguished members of the European... Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, dv jäsenet, minulla on kunnia pitää tämä puheenvuoro AKT-suurlähettiläskomitean puheenjohtajan nimissä. Alkuun haluan kiittää tämän julkisen kuulemisen järjestäjiä, Euroopan parlamentin kehitysvaliokuntaa ja sen puheenjohtaja Linda Mäkäväniä ja myös suurlähettiläskomitean puheenjohtajaa, jota on pyydetty pitämään puheenvuoro AKT-EU-sopimuksen vuoden 2020 jälkeisistä neuvotteluista. Sheila Siili Montiitin puolesta ja Maikalta, joka ei tänään voi olla paikalla. Hän on nyt virkamatkalla, niin hänen puolestaan pyydän anteeksi poissa, hänen poissaoloaan. Lyhyesti viittaisin siihen, mitä professori Kunart jo mainitsi. Totean uudemman kerran sen, että nyt on puhuttu uudesta puitteistosta ja uudesta sopimuksesta. Tämä on varsin kunnianhimoinen tavoite, mutta näinhän aina alussa on, kun tarkoitus on varmistaa, mahdollistaa kehitys valtioille ja kansalaisillemme niin, että mahdollisuuksien mukaan pyrimme ottamaan huomioon kaikki kansalaisten toiveet. Tämä on sellainen lähtökohta, joka meidän tulisi omaksua käyttöömme, kun tästä eteenpäin etenemme. No sitten hieman taustaa AKT-EU-maiden suhteille. Ja sitten käsittelen äh, tavoitteita uuden sopimuksen suhteen ryhmässämme, pilareita ja perusperiaatteita ja neuvottelurakenteita. Lopuksi vielä hieman katsausta valmisteluprosessiin ja niihin virstanpylväisiin, joita tässä prosessissa meillä on. Hieman taustaa ja kontekstia. Kehitysyhteistyö AKT-maiden ja EUn välillä ulottuu vuosikymmenten taakse. Kehityksen aste on näiden vuosien aikana kehittynyt. Alun perin, kun allekirjoitimme Jaunde 1-sopimuksen, tästä, tästä sopimus on sitten laajentunut kotonuun kumppanuussopimukseksi ja sehän tulee tiensä päähän vuonna 2020 artiklan 94.1 mukaisesti. Kotonun sopimus tulee neuvotella uudelleen ja seuraaja sopimuksesta käytävät neuvottelut alkavat elokuussa 2018. AKT-maat pyrkivät neuvottelemaan uudelleen ryhmittymänä kun ajatellaan uuden sopimuksen päätavoitteita, niin ajatellaan, että se pohjautuu niille periaatteille, jotka ottavat huomioon AKT-maiden erityistarpeet. Syvennetään poliittista kumppanuutta ja vahvistetaan alueellista integraatiota niin, että AKT-maat voisivat toimia globaalisempana toimijana. No sitten neuvottelurakenteesta kun valmistaudumme näihin neuvotteluihin, niin 104. kokous järjestettiin vuonna 2016 ja siellä hyväksyttiin kolme eh, strategista pilaria, kun ajattelemme kautta vuoden 2020 jälkeen. Ensinnäkin kauppa, investoinnit, teollistuminen ja palvelut. Toiseksi kehitysyhteistyö, teknologia, tiede ja innovaatio ja tutkimustoiminta. Ja kolmanneksi poliittinen vuoropuhelu ja asioiden edistäminen. Nämä ovat äh, ne kolme pilaria, jotka tässä ovat mukana. Lisäksi sovittiin myös tietyistä mm, suuntaviivoista. Haluamme pohjata työmme olemassa olevalle lainsäädännölle kumppanuudessamme. Haluamme nähdä AKT-ryhmän myös hallitusten välisenä toimijana ja globaalimpana toimijana – Toissijaisuus, täydentävyys, suhteellisuus ovat tärkeitä periaatteita, kun ajatellaan näitä äh, maaryhmittymiä. Sitten haluamme sopimuksena erityisen välineen äh, kehitysyhteistyötä rahoittamaan. 105. AKT-neuvostossa toukokuussa 2017 äh, suurlähettiläskomitealle annettiin tehtäväksi perustaa neuvotteluryhmä se tarjoaa ohjeistusta ja valvontamahdollisuuksia. Sitten on myös kolme teknistä ryhmää, jotka toimivat neuvotteluryhmän alaisuudessa. Ja siellä myös määritellään näihin ryhmiin osallistuminen. Ohjeiden mukaisesti lokakuussa 2017 suurlähettiläskomitea hyväksyi suuntaviivat neuvottelurakenteista. Ryhmittymien kokoonpano on nyt saatu valmiiksi. Ryhmät on järjestetty seuraavaan tyyliin. Neuvotteluryhmä toteutetaan ministeritasolla ja se tarjoaa sekä valvontaa että ohjeistusta. Sitten CNG-ryhmä, tällä lyhenteellä se tunnetaan, tapahtuu suurlähettilästasolla ja siellä käsitellään horisontaalisia kysymyksiä. Kolme niin sanottua TNT-ryhmää ovat kaikki vastuussa yksittäisistä pilareista. On suunniteltu, että nämä rakenteet toimivat niin, että saamme aikaiseksi puitteet, joissa voidaan huomioida, huomioida AKT-maiden kansalaisten e, edut. Kaikki päätökset sitten tehdään valtion päämiesten ja hallitusten päämiesten tasolla. Lopuksi vielä AKTn valmistelutyöstä. Valmistelutyöt ja neuvottelut jatkuvat. On ryhdytty eri, erinäisiin aloitteisiin ja kuulemisiin tätä silmällä pitäen. Meillä on Sipopon julkilausuma vuodelta 2012, Vaiganin julkilausuma vuodelta 2016 ja siellä todetaan, mitkä ovat ryhmittymän toiminnan perusteet. Suurlähettiläiden työryhmä käsittelee AKT-maiden äh, tulevaisuuden näkymiä ja saamme myös lisää ohjeistusta. AKT-ryhmä on ryhtynyt äh, lukuisiin toimiin, äh, muun muassa perehtynyt syvällisesti tilanteeseen ja tehnyt tutkimuksia, on valmisteltu poliittisia asiakirjoja neuvotteluja silmällä pitäen, on otettu huomio, otettu yhteyttä myös AKT-pääkaupunkeihin ja EUn pääkaupunkeihin ja otettu mukaan myös muita kuin valtiollisia toimijoita ja on huomioitu myös parlamentaarikkojen mukana olo. Huhtikuun loppuun mennessä pitäisi saada mm, valmiiksi neuvottelumandaatti. Mandaatin hyväksyminen sitten oletetaan tapahtuvan sadannessa seitsemännessä neuvoston kokouksessa toukokuun lopussa vuonna 2018. Valmisteleva työ on toteutettu koordinoidusti ja työ jatkuu tämän mukaisesti. Karibian ja Tyynemeren alueen maat ovat jo valmistelleet kannanottojaan, joihin ne ovat sitoutuneet. Ja kun Gons tämän tunnustikin jo, Afrikan alueen ryhmä on jo valmistellut omaa kantaansa ja valtion ja hallitusten päämiehet tapahtuvat tapaavat juuri nyt Ruandassa Kigalissa ja siellä hyväksyntä on ohjelmassa. Loppuun haluaisin todeta, että emme voi riittävästi korostaa sitä arvoa, jota AKTn jäsenet saavat suhteistaan EU-jäsenvaltioihin, EU-hun. Meillä on vuosikymmenten mittainen suhde takanamme. AKT-maat eh, haluavat uutta vauhtia ja uutta voimaa uudella aikakaudella suhteisiimme vuoden 2020 jälkeen. Haluan kiittää parlamenttia mahdollisuudesta käyttää puheenvuoroja. Toivotan teille hyvää jatkoa. Kiitos. <clears throat> Thank you very much, Ambassador. You've... Kiitos, herra suurlähettiläs. Menitte suoraan asiaan. Myös ajoitus piti oikein hyvin. Kiitos teidän näkemyksistänne. Nyt kääntyisin tämän ensimmäisen paneelin viimeisen puhujan puoleen. Hän on Vivanu Gnasunu, apulaispääsihteeri. Ja sen jälkeen saamme vielä sitten yhteenvetoa tästä ensimmäisestä paneelista. Olkaa hyvä. Merci. Euh, effectivement. Kiitos. Meillä on etuoikeus käyttää puheenvuoro tässä valiokunnassa ja ennen kaikkea puhua komission ja suurlähettiläskomitean puheenvuoron jälkeen. Kenties voimme hieman vielä syventää näitä aiheita kolmellakin tasolla. Puhuisin hieman siitä, mitä me pyrimme toteuttamaan. Mitä haluamme saada aikaiseksi, miten aiomme tämän toteuttaa ja kenen kanssa. Tämä juuri kenties mahdollistaa sen, että saamme selkeyttä tilanteeseen. Ja saamme myös uutta vauhtia toivottavasti tähän yhdessä toteuttamaamme työhön, kun haluamme uudistaa kumppanuussuhteemme EUn kanssa. En nyt paneudu tämän enempää peruskysymyksiin. Sekä suurlähettiläs että myös komission edustaja muistuttivat, että vuodesta 2011 AKT-maiden ryhmä on jo ryhtynyt pohtimaan niitä näkymiä tai lähestymistapaa, joka meillä tulisi olla vuoden 2020 jälkeiseen kauteen. Työtä on tehty usealla tasolla. Meillä oli Pabuasian huippukokous vuonna 2016 ja Malabon kokouskin oli siellä. Valtion päämiehet tunnustivat sen, että lähestymistapa olisi jossain määrin uusittava maaryhmittymiemme välillä. Ja Toiseksi tulee säilyttää ryhmän yhtenäisyys. Tämä on todettu sekä valtionpäämiehisten että ministerien tasolla. Me emme halua, että tähän maailmaan äh, syntyy uusia jakolinjoja. Nyt puhutaan moninapaisesta maailmasta. Äh, meillä ei oikeastaan ole enää minkäänlaista napaa, kun kaikki päätökset tehdään äh, ikään kuin omalla kulmalla – Uh, useassa paikassa. Eli tässä mielessä AKT-maa ryhmittymä haluaisi perehtyä siihen, miten nyt 43 vuoden jälkeen, aivan niin kuin tässä nyt muisteltiin historiikista, OECD-ryhmittymähän sy- syntyi silloin vuonna 1975, ja sitten AKT-ryhmittymäkin perustettiin kyse oli alueellisesta ryhmittymästä. Ja sitten tähän kuitenkin meni aikaa, yli kymmenen vuotta. AKT-ryhmittymä oli oikeastaan ensimmäinen ryhmä, joka toimi kutakuinkin nykyisenlaisella tavalla. Kyse on suhteista maiden välillä ja nyt tässä, näissä suhteissa tarvitaan hieman päivitystä olemme pyrkineet integroimaan äh, tämän ryhmän äh, tukitoimet. AKT-maat ovat hyvin ylpeitä siitä, että alueellisten yhteisöjen tasolla äh, on voitu toimia. En usko, että mikään muu ryhmittymä olisi voinut samalla tavalla toimia. Ja kun kyse on kotonun jälkeisestä kaudesta, kun nyt yritämme komission kanssa saada aikaiseksi kestävän kehityksen agendaa, äh, joka ulottuisi aina vuoteen 2030, niin meillä on Afrikassa oma agendamme, joka vastaa realiteettia, todellisuutta, ja Afrikka on todella mm, kypsästi tätä myös pohtinut, eli miten voimme tukea tätä työtä. Ja tästä pääsemme kysymykseen, miten tätä työtä sitten tehdään. Me haluamme vuoropuhelua me olemme sitä penänneet ja olemme myös käynnistäneet vuoropuhelun eri äh, osien kanssa tässä ryhmittymässä. Olemme halunneet myös oma mm, ikään kuin Lissabonin, vai onko se nyt sitten Maastrichtin sopimus. Joka tapauksessa meidän akotemaiden perustamissopimusta ikään kuin äh, muotoilla uudelleen niin, niin, että saisimme uuden roolin äh, sen jäsenille. Eh, jos nyt ajattelemme vaikkapa pieniä eh, saarivaltioita ja AKT-maiden eh, parissa meillä on näitä 36 Afrikassa kuusi. Voisimmeko sopia siitä, että, että näiden maiden edut otetaan huomioon paremmin sellaisessa ryhmässä, jossa on sellaisia maita, joilla on yhteiset edut, eikä välttämättä koko Afrikan yhteydessä, jossa sitten vain muutama maa ikään kuin hukkuu tähän kokonaisuuteen. Pienille saarivaltioille tietyt asiat ovat hyvin tärkeitä. AKT-maiden lähestymistapa taas on aivan toinen ulottuvuukseltaan. me haluamme kuitenkin tehdä äh, yhteistyötä siinä mielessä, että ymmärrämme, miten näiden eri ryhmittymien välinen yhteistyö voisi toteutua niin, että äh, asiat etenevät. Eli me haluamme avoimuutta, rajamuurien rikkomista. Me emme ole voineet riittävässä määrin hyötyä siitä äh, liittoutumasta, jonka olemme voineet saada aikaiseksi. Meillä on yhteistyövälineitä, eli mm, kehitysrahasto, se on ikään kuin jaettu eri, eri osastoihin, joista eri alueelliset toimijat voivat hyötyä, mutta maantieteellinen läheisyys näillä alueilla tiettyjen maiden välillä johtaa siihen, että on esitettävä tämä kysymys. Liittyykö tämä sitten Brexitin vai ei, mutta me haluamme tätä yhteistyötä keskenämme ja haluamme pyrkiä yhteistyöhön myös laajemminkin ulkomaailman kanssa. Eli kenen kanssa sitten yhteistyötä tehdään? Seuraavana kysymyksenä. AKT-ryhmä on 16 äh, maasta synty, syntynyt ryhmä. Ne kuuluvat äh, YK, äh, SEMAKkiin, ja suhteet täytyy nähdä ikään kuin vertikaalisesti, ei suinkaan konfliktien kautta. Kaikissa rakenteissa on omat erityispiirteensä, siellä täytyy toimia rakenteiden vaatimalla tavalla, mutta eri konfiguraatioissa eri mailla on erilaisia etuja jos toimisimme ristiriitojen pohjalta, niin kenties sitten todettaisiin, että emme voi tehdä alueellisesta yhteistyötä AKT-maiden kanssa, koska sitten jouduttaisiin ikään kuin omaksumaan AKT-maiden hattupäähän. Näin ei ole koskaan ollut, emmekä sitä toivokaan, ottaen huomioon tämänhetkisen tilanteen kotonuun sopimuksen kautta. Me teemme päätöksiä AKT-maiden kesken ja sitten Afrikan unionilla on valtuudet ja toimintamahdollisuudet toimia esimerkiksi rauhan edistämiseksi Afrikassa. Sitten meillä on myöskin delegaatioita eri maiden kesken ja uskon, että tämä hyvin vaihteleva maantieteellinen kokonaisuus on johtanut siihen, että me teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa – ja otamme huomioon sen, että huomioimme AKT-maat ja myös kumppani- tai assosiaatiomaat. Kuulimme suuresta assosiaatiosopimuksesta eli AKT-EU-yhteydestä, e mutta meillä on myös muita yhteyksiä. Ja AKT-maiden tulee toteuttaa tätä yhteistyötä, jolla on laajemminkin vaikutuksia. Kyse on myös rajavaltioista, joilla on samoja huolia, samoja intressejä, joita ei voida jättää näiden konferenssien ulkopuolelle, jos me haluamme, että toteuttamamme politiikka tarjoaa lisää arvoa. Kenties voin nyt päättää puheenvuoron ja tähän ja mielellämme tarjoamme lisäselkeytystä, jos sitä toivotaan. Kiitos. Tässäkin puheenvuoro, joka on aivan puheajan mukainen. Tämä siis toimii. Meille jää noin 15-20 minuuttia aikaa, jotta voimme vielä käydä keskustelua. Eli 10 minuuttia kenties tähän ensimmäiseen paneeliin, mutta nyt pyytäisin paikalla olevia kollegoita pyytämään puheaikoja, jos kiinnostusta on. Jos tässäkin voitaisiin rajoittaa puheaikaa niin, että käy tai sitten sitä tehokkaasti. Charles, sinä nyt en ole, et, et ole tässä kunnostautunut erityisesti, mutta emmeköhän me onnistu niin, että kaikki kollegat voivat esittää kommenttinsa ja kuulemme vielä vastauksetkin. Charles Gören, Sisel Kienge, onko vielä joku? No niin, Charles. Don. Kuinka paljon puheaikaa saan? Nyt mi? Puolitoista minuuttia. Puolitoista minuuttia toistaa puheenjohtaja. Bon, euh... pour, pour, pour une fois que tu es entre mes mains. No, kerrankin olet minun vallassani. Euh, Viisi kommenttia näihin alustuspuheenvuoroihin, jotka olivat äärimmäisen mielenkiintoisia. Meillähän on tällä hetkellä muitakin toimijoita yhteistyössämme. Toimijoita, jotka ovat hyvinkin moninaisia. Kiina ajattelen aivan erityisesti. Toimijat ovat hallinnoinnin näkökulmasta, kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta, kaupan ja kansainvälisten suhteiden näkökulmasta moninaisia. Ne ajattelevat eri tavalla myös YK roolista. Herra Kunnert on aivan oikeassa, kun hän totesi, että kansainvälinen yhteistyö on tarpeen ja me olemme YKssa enemmistönä. Tämä on tärkeää. Sitten on uusiakin toimijoita, kotonun sopimuksen mukaisesti, eli kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt. Tätä kysymystä ei ole pohdittu riittävästi. Ja kolmanneksi, kun ajatellaan perusarvoja, niin pitäisi muistaa, että on tapahtunut melkomoinen romahdus siinä mielessä, että tietyt AKT-maat ovat äh, hylänneet kansainvälisen rikostuomioistuimen, ja tämä on todellinen äh, takapakki sitten lisäksi tarvitaan myös lisää öljyä moottoriin. Jos ajattelen niitä sitoumuksia, joita Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat tehneet, niin ei pitäisi olla liian ongelmallista toimia näin, sillä ne ovat lähestulkoon yksimielisiä siitä, että vuoteen 2030 mennessä kehitysapu pitäisi kaksinkertaista ja otetaan huomioon inflaatio ja myös bkt näkökulmasta tämän ei tulisi olla ongelmallista. Ja viidenneksi on kysymys, jota ei käsitellä riittävästi, nimittäin kulttuurinen ulottuvuus. Me olemme varsin lähellä AKT-maita. Ei ole muita maailmanlaajuisia toimijoita, ei Venäjä, Intia eikä Kiina, jotka olisivat lähempänä, ja Englantia, puhutaan näissä maissa enemmän kuin eh, Englannissa. Ja Kongossa taitaa olla enemmän ranskankielisiä kuin Ranskassa. Tätä läheisyyttä me emme hyödynnä riittävästi. Esimerkiksi kulttuurialan yhteistyössä siinä olisi parantamisen varaa. Paljon olisi vielä sanottavaa, mutta koska puheenjohtaja Engel minut, minun suuni haluaa tukkia, niin päätän puheenvuoron tähän. No Luxemburgissahan me olimme eh, hallituskoalitiona silloin, kun Myselier oli johdossa. Kienge. Käytän Italiaa, eli käyttäkääpä kuulokkeita. Kiitos. Haluan kiittää ennen kaikkea alustajia siitä kuvasta, jota he meille kuvailivat kotonun jälkeisestä tilanteesta. Minulla olisi kaksi lyhyttä kysymystä. Ensin kuulin varsin vähän äh, parlamentaarisesta yleiskokouksesta ja molemmista osapuolista. Eli mikä on se hanke, parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Miten voisimme vahvistaa parlamentaarista ulottuvuutta ja miten teidän ehdotuksenne on nyt laadittu, jotta päästäisiin todella laatimaan tätä strategista näkemystä parlamentaarista yleiskokousta silmällä pitäen. Sehän on tärkeä etappi. Nyt me puhumme poliittisesta vuoropuhelusta. On ymmärrettävää, että poliittinen vuoropuhelu käynnistyy juuri tuosta kokouksesta, yleiskokouksesta. Yleiskokouksen vahvistamisen tulisi olla sellainen seikka, joka on otettava huomioon. Toinen seikka, jonka kollega Görens jo mainitsikin, on kansalaisyhteiskunta. Kansalaisyhteiskunta kotonun jälkeen ja tällä hetkellä, miten kansalaisyhteiskunta on otettu mukaan tähän työhön kotonun jälkeistä kautta silmällä pitäen? Kiitos. Grazie te. Kiitos. Jos muita. Linda. I just want to ask um, Esittäisin puhujille kysymyksen kuunille nyt ennen kaikkea tästä avautumisesta Pohjois-Afrikkaan, siis EU-naapuruston ja näistä suunnitelmista. Miten tämä käytännössä saadaan toimimaan. Ehkä meidän täytyy muuttaa omaa ajattelutapaamme, kun ajatellaan nämä AKT, naapur- naapuruustoimintaa. Meillähän on rahoitusta. Ja mitä AKT-ystävämme ovat tästä ajatuksesta mieltä, että avattaisiin rahoitusta myös ja kumppanuus? Mitenkä se käytännössä toisi teidän kannaltanne? Ja sitten Euroopan kehitysrahasto, toinen asia. Mm-hmm Sehän on väärin nähty AKT-kumppanuuden rahoitusvälineenä. Komission todennäköinen toukokuinen ehdotus tulee budjetoimaan tämän ehdotuksen yksi iso rahasto kaikkia ulkoisia toimia varten. Tällaista huhua olemme kuulleet, eli se on se todennäköinen lopputulema. En tiedä, mitenkä kuvittelette sen toimivan käytännössä. KT-kumppanimme ovat tottuneet siihen, että jokaisella maalla on oma ohjelma, jolla on pitkäaikainen rahoitus. Mitäpäs mieltä komissio on tästä, tuleeko tämä ajattelutapa säilymään ja mitä mieltä AKT-kumppanit ovat tästä kehitysrahastokysymyksestä? Ehkä se ei ole enää niin iso kysymys usein. Puhutaan sitä, että pitää siirtyä avusta toisenlaiseen lähestymistapaan, mutta kyllä tämä neuvotteluissa voi olla yksi koetinkivi. Kiitos. Thank you. Um, before going... Kiitos. Ennen kuin annamme panelisteille puheenvuoron, niin kenties voisin pyytää Kristin de ulkosuuden hallinnosta käyttämään joku sen sanan puheenvuoron. Sitten voimme valata taas panelistien puheenvuoroihin. Ja sitten voin antaa Norbertille puheenjohtajan tehtävän toista paneelia silmällä pitäen. Very much for giving me the floor. Kiitos oikein paljon ja kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Voin puhua aika lyhyesti, koska mehän komission kanssa päivittäin teemme yhteistyötä kotonun jälkeisestä ajasta, eli en todellakaan toista siitä, mitä Kundus äh, Dun sanoi, mutta ehkä pari asiaa, joihin voisin kumminkin tarttua. Ensinnäkin Hyvin merkittävä osa kotonun sopimuslainsäädännön perintöä on tämä poliittinen vuoropuhelu. Meillähän on AKT-tasoinen poliittinen vuoropuhelu, tähän on viitattu, mutta sitten meillä on ihan päivittäinen vuoropuhelu maakohtaisella tasolla. Ja onko tätä käytetty sitten hyödyksi tai hyödynnetty koko potentiaalin mukaisesti. Mm, kun ajatellaan uuden aikaista kumppanuutta vuoteen 2030 saakka tavoitteemme ja hyvin kattava agenda, niin tätä voitaisiin edistää entisestään EU-agendalla e niin AKT-EU-tasolla kuin sitten näiden alueellistenkin pilarien pohjalta. Ja kansallisella tasolla voimme tiivistää yhteistyötämme ja käydä neuvonpitoa yhteisistä huolenaiheista, myös globaaleista asioista. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen olemme käyneet neuvotteluja ja saaneet aikaan vahvoja neuvottelukantoja joita olemme saaneet sitten läpi myös. Maahanmuutto voisi olla ala, jolla voisimme tiivistää yhteistyötämme ja sitten on muitakin aloja, jotka liittyvät ympäristöön, tai kehityksen rahoittamiseen, joissa yhteistyötä voitaisiin globaalilla näyttämällä tiivistää entisestään. Eli näin voitaisiin kumppanuutta vahvistaa eri tasojen toiminnan pohjalta. Ja kumppanuuden on oltava uudenaikaista ja sen on pohjauduttava yhteisiin sitoumuksiimme maailmalla. Ja tämän lisäksi katsomme, että kun poliittista vuoropuhelua käydään, niin meillä ei tulisi olla Äh, lähestymistapaa siitä, että puhutaan vain EU-kumppanimaista. Äh, puhumme yhteisistä huolenaiheista myös globaalilla näyttämällä, niin kuin sanoin, ja voisimme puhua myös sellaisista huolista, jotka ovat EUn huolia tai kumppaniemme huolia liittyen Euroopan unioniin. Ja tätä yritämme toteuttaa jo nyt äh, jo näin ennakoiden. ajatellaan kumppanuutta ja käsitystämme siitä, kun totesi, minkälaista pohjaa kumppanuudelle, tälle modernille kumppanuudelle toivoisimme ilmeistä on, että ehdotukset näiden alueellisten pilarien kohdalla tarkastelevat myös sitä, miten oikealla tasolla yhteistyötä voitaisiin tehostaa myös instituutioiden yhteistyötä ja kumppanuuteen, Afrikkakumppanuuteen on viitattu. Meillä on vahva hyvin vilkas kumppanuus Afrikan kanssa, joka on merkittävä maanosa ja tästä syystä pitäisimme tärkeänä sitä, että meillä on oma kumppanuus muun muassa vaikkapa Afrikan kanssa sisältäen sitten myös ehkä Pohjois-Afrikka niin, että meillä on yhteistä päätöksentekoa, johon osallistuvat sitten kaikki maanosan maat, kun kyse on yhteisistä huolenaiheista. Ja sitten täytäntöönpanossa meillä on omia menettelyjä, esimerkiksi Pohjois-Afrikan assosiaatiosopimukset. Kuitenkin tämä poliittinen sitoutuminen on hyvin tärkeää ja tässä tosiaan on viitattu pohjois-afrikkalaisiin kumppaneihin. Mutta minäpä päätän nyt tähän. Kiitos paljon. Kiitos näistä näkemyksistä. hyvä, että puhe, jossa pysyttiin, niin voin nyt antaa panelisteille vielä puheenvuoron. He voivat sitten esittää näkemyksiään noin kolmessa minuutissa kukin. Professori, kun otetaan tähän loppuun, hän voi sitten esittää johtopäätökset. Lähdetäänkö taas liikkeelle sieltä vai, vaikka toisinpäin? Ja siinä tapauksessa sitten lähdemme AKT-sihteeristöstä liikkeelle. Euh, Nyt menee etuoikeus siitä, että sain puhua viimeisenä edellisellä kierroksella. No, hyvä niin. Kenties käsittelisin kahta täsmällisempää kysymystä ja sitten hieman yleisnäkemyksiä. Mikä on meidän visiomme? Mikä on visiomme muista kuin täytäntöönpano toimijoista? Meidän näkemyksemme on dynaamisesta kumppanuudesta. Dynaamiuden tulisi levitä laajemmillekin kuin vain äh, päätöksentekoelimiin. Meillä on komission ehdotus. Siinä ei tavallaan äh, esitellä minkäänlaista yleisempää lähestymistapaa, vaan kaikki toteutetaan ikään kuin ad hoc pohjalta – Meillä ei ole enää tätä institutionaalista rakennetta, ehdotusta, joka meillä on aiemmin ollut. Jäsenvaltioiden tulee ottaa kantaa. Luonnollisesti AKT, siis järjestö, ei voi eh, ennakoida päätöstä, mutta olemme toteuttaneet eh, tutkimuksia siitä, miten voisimme saada vielä lisää hyötyä tähän rakenteeseen. Tutkimus on siis äh, käynnistetty ja mandaattimme mukaisesti pohdimme yhteisten instituutioiden tulevaisuutta ja sitten kun saamme tutkimustulokset, niin otamme kantaa aiheeseen. Aihe on siis käsittelyssä. No sitten tämä rahoitusosuus. Äh, suurlähettiläs totesi juuri, että mandaatissa ovat ne periaatteet, jotka on siellä säilytetty, ja on tärkeää, että meillä on yhteistyöväline käytössämme. Pikemminkin nyt on puhuttu, että yhteistyövälineet yhdistettäisiin yhdeksi kokonaisuudeksi niin, että olisi mahdollisesti jonkinlaista alueellista tai teemakohtaista jakoa on tiettyjä periaatteita esimerkiksi monivuotisuudesta ja alueellisten ja paikallisten erityispiirteiden huomionottamista, jonka haluamme säilyvän. Kyse on oikeastaan periaatteista, jotka ovat AKTMlle hyvin tärkeitä tämän välineen laadinnassa. Tämä ajanjakso on tärkeä meille luonnollisesti neuvottelujen takia, mutta myös sen takia, että nyt määrittelemme me, omien maittemme asemaa kansainvälisellä näyttämällä. Yleensä sanotaan, että jos tätä maaryhmittymää ei olisi ollut olemassa, ei olisi nyt olemassa, niin se pitäisi keksiä uudelleen. Mutta en usko, että tämän päivän olosuhteissa tällainen ryhmittymän luominen onnistuisi. Nyt kuitenkin ryhmittymästä koituvat hyödyt, tai tavallaan sen olemassaolon oikeutus on entistä vahvempi. Onpa sitten kyse Afrikan hyvin vahvasta kannasta, jota koko AKT-ryhmittymä puolustaa, vaikka, vaikkakaan kyse ei olisi suoraan näiden ryhmien edusta. Kyse on yhteisestä näkemyksestä, yhteisestä kannasta. No sitten ilmastokysymyksessä täytyy ajatella nimenomaan Tyynemeren maita, mutta me afrikkalaisina toteamme, että eteläisenä maina me kaikki olemme haavoittuvia ja meidän tulee yhdessä määritellä, miten voisimme jatkossa elää, jotta tuleville sukupolvillekin säilyy mm, elinmahdollisuuksia. Aivan vilpittömästi katsomme, että kyse ei ole pelkästään kumppanuuden määrittelemisestä, vaan kyse on todella tämän maaryhmittymän tulevaisuudesta. Ja näin ollen meidän tulee pystyä harkitusti etenemään tässä suunnitelmassa. Tämä viimeisin pohdinta oli aivan todella asian ytimeen menevä. Jos nyt pitäisi luoda se kumppanuus, joka meillä on ollut vuosikymmeniä voimassa – niin varmasti aikamoisiin ongelmiin joutuisimme. Emme ole onnistuneet välttämättä näissä pyrkimyksissä vuosikausia. Nyt on hyvä, jos pystymme säilyttämään sen, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Well... Kiitos eh, puheenjohtaja. Tässä oli koko joukko kysymyksiä ja pyrin nyt sitten parhaani mukaan vastata niihin, jotka muistan. Mitä sitten eh, tämän eh, yhteisen neuvoston tulevaisuus? Meillähän oli eilen kokous eh, AKT-maiden mm, parlamentaarisen kokouksen kanssa, sitten sinne sen työryhmän kanssa aivan erityisesti. Ja siinä keskusteltiin tulevaisuuden hankkeista ja perusajatuksena oli pyrkiä saada sitten tällä yhteisparlamentaarisen elimen tulevaisuudelle jonkinlaiset vankat suuntaviivat, koska parlamenttien välinen yhteistyöhän on erittäin tärkeä. Jos muistamme vaikkapa tätä Georgetownin sopimusta, niin siellähän se suunta on määritelty meillä eh, eh, Etelä-Afrikan alueella ja me Svasimaan koordinaattorit olemme erityisesti eh, laatineet ehdotuksen tähän parlamentaarisen yleiskokoukselle ja sen tulevaisuutta mm, ajatellen. Näin, että 20, 20 vuoden jälkeenkin parlamentaarikkojen ääni kuuluisi kirkkaana. En ole ihan varma siitä, miten paljon parlamentaarista edustusta saadaan alueelta sitten tulevaisuudessa. Mutta, mutta yleisesti kansalaisyhteiskunnan roolista, millä tavalla sitä voitaisiin vahvistaa EU-kumppanuuden sisällä. Vuoropuhelu tässä on kaiken A ja O ja olemme todenneet, että, että kansallisyhteiskunnan sitoutuneisuutta ää, ää, tapahtuu tämän meidän oman alueellisen kattojärjestömme EPASin kautta. Siellä oli ää, merkittävä huippukokouskin tässä taannoin. Ja totesi, todettiin yksimielisesti, että kotonu tätä roolia vahvistaa ja se todettiin yhdestä suusta, että jatkossa tulisi oltava sama tilanne, mitä sitten tulee AKT-maiden rajoituksiin, rahoitukseen. Me, me, me pyrimme sitä saada sitten entisestään tehostumaan suhteita vahvistamalla tänne EUn suuntaan akt jäsenmaan kenties voimme myöskin tätä fasiliteettia hyödyttää sitten paremmin mitä kehitysrahastoihin tulee, aiemmin jo totesimme, että tässä tulee olemaan tämä kolme pilaria neuvottelujen mittaa AKT-ministerin neuvoston siunauksella. Ja yksi tulisi, tämä ensimmäinen pilari olisi kauppan teollistumisen pilari eh, vastaa nimenomaan tässä yksityisen sektorin haasteisiin, vaatimuksiin. Yksityinen, yleinen kumppanuussuhde on täällä aika lailla eh, eh, määräävänä tekijänä. Pyrimme vahvistamaan alueen houkuttelevuutta ulkomaisen investointirahan saamiseksi jäsenmaihin. Ja tällä tavalla että yksityisen sektorin merkitys tässä entisestään äh, syvenee. Ja sitten poliittisen vuoropuhelun tehostaminen. Kyllä me jäsenmaina äh, tätä kannatamme. Äh, haluamme tietysti erkaantua siitä, että yksi osapuoli tai puolue ottaa ikään kuin koko näyttämön haltuunsa. Kotonuun periaatteita on pidettävä tässä suhteessa kunniassaan. Esimerkiksi tällaiset yhteistyöhaluttavat verokantojärjestelyt mm, ovat yksi merkittävä huolenaihe ja haaste. Ja nyt olemme voineet todeta, että näiden keskustelujen tiimoilta sitten arvioida tulevaisuuden näkymiä tämä artikla 96 on tässä erittäin olennaisessa roolissa. Olen aivan samaa mieltä tässä kuulun kysymyksen kanssa koskien tätä poliittista vuoropuhelua toki, ja sitä tulee vahvistaa niin, että sitten vältetään tällainen mustallista, mustallista äh, ää, harjoitus kokonaan. Sitä pitää näissä kumppanuussuhteissa erityisesti korostaa juuri. Äh, Kiitos suurlähettiläs Gomezulu. Ja panelistikierroksen lopuksi kun Duns. Kiitos. Voisin aloittaa tästä parlamentaarisesta yhteiskokouksesta, kansalaisyhteiskunnasta ja niin edelleen. Kanta, jonka olemme valinneet, on juuri tällainen dynaaminen substanssiin perustuva poliittinen yhteistyö. Haluamme sellaisia kokouksia, joissa käydään aitoa keskustelua sisällöstä Mulloinkin kuin silloin, kun ministerit tapaavat ministeritason kokouksissa, myös kun parlamentin jäsenet tapaavat ja kun kansalaisyhteiskunnan edustajat tapaavat. Ja näin tältä pohjalta haluamme edetä. Tämän uuden lähestymistavan käyttöönoton jälkeen varmasti painopiste tulee siirtymään kohti näitä alueellisia pilareita. Tämä on mielestämme hyvin tärkeää. On tärkeää, että parlamentaarinen ja kansalaisyhteiskuntaulottuvuus seuraavat tätä kehitystä ja näin äh, voidaan äh, paitsi antaa panos myös äh, toteuttaa valvontaa, että kun ministeritason tapaamisia järjestetään alueellisesti Afrikan, Karibian, Tyynemeren pilareiden pohjalta niin, että se tapahtuu sitten vastaavasti samaan aikaan myös kansalaisyhteiskunnan ja parlamenttien tasolla. Ja mitä sitten tulee AKT perustaan, niin avainsitoumukset kuuluvat tähän, avainperiaatteet, arvot, sitoumukset, aiheet ja niin kuin monet teistä totesitte, kansainvälinen agenda. Mitkä ovat niitä aiheita, joista yhdessä 27, pian 20, 27 pian jäsenvaltiota Äh, yhdessä AKT-kumppanien kanssa käyvät keskustelua niin, että kun äh, tehdään vähän äh, yhteistyötä, niin voidaan myös vaikuttaa tuohon kansainväliseen agendaan, esimerkiksi COP21, mutta on koko joukko muitakin aiheita, joita olemme juuri tunnistamassa, kun maailma muuttuu niin sitten on paitsi COP21 kaltaisia tapaamisia, kokouksia myös muita, joissa ää, ihan numero, numeroillakin on merkitystä, kun ajatellaan painoarvoa ja kun ää, käydään sitten substanssikeskustelua eri aiheista. Pohjois-Afrikasta. Lindan kysymys siis. No, me näemme tämän aika suoraviivaisesti Meillä on assosiaatiosopimukset äh, Pohjois-Afrikan maiden kanssa ja uusi puitteisto, uusi kotonun sopimus tulee luomaan, jos kaikki menee äh, hyvin, assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin ja AKT-maaryhmän äh, kanssa, eli Afrikan kannalta näin Saharan eteläpuolinen Afrikka saa samanlaisen laillisesti sitovan assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin kanssa kuin Pohjois-Afrikallakin on. Ja jos haluamme sitten eh, EU-tapaamisia koko Afrikan maanosan, koko Afrikan unionin eh, kanssa, niin miten se sitten toteutetaan? No ihan niin kuin nytkin eh, tänä päivänäkin. Eli poliittisesti luodaan huippukokouksia, järjestetään huippukokous Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä Eh, johon osallistuvat eh, kaikki Afrikan unionin eh, jäsenet, Sahara eteläpuoliset ja pohjoispuoliset, ja kaikki osallistuvat keskusteluun. Sama tehdään sitten ministeritasolla. Poliittiset päätökset tehdään koko AUn kanssa, koko sen jäsenistön kanssa. Ja jos sitten on tarpeen joitain näistä poliittisista päätöksistä ja sopimuksista, tukea laillisin puittein, niin ehdotuksemme mukaisesti tämä toteutetaan sitten näiden assosiaationeuvostojen kautta. Pohjois-Afrikan maiden kanssahan on assosiaatiosopimusten kautta nämä jo luotu ja Saharan eteläpuolisten maiden kanssa sitten tällaisia tahoja voidaan luoda. Mm, ja tätä kautta yksi yhteinen päätöksentekomekanismi. Rahoituksesta no, täytyy sitten nähdä, öö, ajatellaan ja äh, näitä keskusteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä puhutaan tällä hetkellä sisäisesti ja mitä tulee sitten äh, kehitysrahastoon, niin tietty rahasumma tulee olemaan käytössä. Ja vaikka maantieteellisiä välineitä olisi vain yksi yhteinen, niin tarkoitus on luonnollisesti korvamerkitä varoja tietyille maaryhmille. Eli ei kyseessä jatkossakaan ole yksi iso könttäsumma, vaan tarkoitus on tällaisia korvamerkintöjä toteuttaa etukäteen niin, että tiettyjen maaryhmien varat säilyvät tai rahoitus säilyy. Tämä on erityisen tärkeää vähiten kehittyneille maille AKT-kuvioissakin. Kiitoksia. Much as well. Oikein hyvä. Kiitoksia paljon. Uh. Ja jotta saisin tämän asian nyt päätökseen, niin sitten kuulemme tässä vielä lopuksi professoria. Joten äh, professori Kuhnhardt, äh, voitteko kertoa meille nyt sitten päätelmät tästä keskustelusta? Olkaa hyvä. Kiitos arvo, arvoisat äh, jäsenet, arvoisa ulkoisen suhteen osaston edustaja. Aika paljon on jo kerrottu. Hiukan tästä teen yhteenvetoa vastauksena kysymykseen, Eli se, e, e, mitä e, erin edessämme oleva tulevaisuus kiteytyy hyvin siinä, että keitosten salaisuus piilee kokissa. Eli nähdään nyt sen, mitä tästä tulee. Meidän täytyy tunnustaa, että olen aika avuttoman, tunnen oloni avuttamaksi, mitä tulee Pohjois-Afrikkaan. Siinä on eh, pohja, paitsi maantiedosta, siinä on kaikki erilaista integraation puutteesta. Ja, jat, jatkuvat eh, valtavat jännitteet, jotka eh, lamannuttavat monet alueen maat ja erityisesti Syyrian rauhan toiveet ovat siinä karisseet. Eli tässä eh, täytyy edetä herra Dunsin eh, luonnehtimaa eh, tietä. Tämä on aika tällainen popularistinen lähestymistapa, joka yhdistää Välimeren kummankin rannan asukkaat siltä osin. Mutta nyt sitten muutama konkreettinen vastaus esille nousseisiin kysymyksiin yksityisestä investoinneista. Ensinnäkin tulevan sopimuksen onnistuneisuus, onnistuminen ja sen herättämät mielikuvat äh, äh, sekä äh, etelässä globaalisti tai Euroopassa noin yle, yleisesti edellyttää tietysti teidän työpaikkojen, infrastruktuurin, investointien tehostamista, näkymien parantaminen, mitä tulee elämän odotuksiin, on avainasemassa. Olennaista on se, että, että me hyvin epädiplomaattisesti äh, kykenemme äh, jollakin tavalla elämään äh, kes, kesken jääneen globalisaation haasteiden kanssa. Mitä enemmän, mitä mitä, mitä enemmän muuttoliike velloo, sitä enemmän myöskin globaali etelä vaurastuu. Se nyt on aikamoinen tilanne tietenkin tässä. Sitten kansalaisyhteisön tilanne, siitä on puhe muustakin kuin kulttuurista. Siinä on kysymys tavasta, millä maat ja yhteiskunnat saatetaan yhteen näin, kun me yliopistoihmiset aina puhumme tästä jälkikolonialismin uudelleen kolonisaatiota Eli tästä äh, äh, äh, omiaan synnyttämään tällaisia poliittisia ilmenemismuotoja, mutta myöskin yleisesti näin kaikki toimijat tässä pohjois-etelä-akselilla tuntevat sen näpeissä monet ammattiryhmät, sellaisetkin, jotka eivät välttämättä ole tekemisissä pohjois akselin varrella toistensa kanssa ollenkaan, ajautuvat tähän samaan saman, saman kokonaisuuden piiliin sitten AKT sopimuksen puitteissa, joka tuo tietysti sitten lisäarvoa, on omiaan tuomaan lisäarvoa molemmille, molemmille puolelle. Ja tässä no, ulkosuhdehallinnon sanoin tämä eh, kasvattaisi tätä sopimuksen globaalia relevanssia. Eli siitä voi sitä kautta syntyä hyvinkin näppärä työkalu, jolla, eh, tai ainakin kätevä työkalu, jolla voidaan sitten tehostaa monenvälistä yhteistyötä aikana, jolloin monenvälisyys ei ole kovinkaan kovassa huurossa tässä maailmassa. Näin voidaan tietysti sitten saada ratkaistuksi osa näistä keskeniäinen globalisaation synnyttämistä, jälkensä jättämistä ongelmista. tässä, eli tässä muoto seuraa tässä tätä toimin, toiminnan ähm, sisältöä. Eli niin komissio ja monet muutkin nimenomaan juuri tätä, tämän asian parissa toimivat lähikuukaudet. Thanks to everybody who participated in this, uh, in this first panel. Thanks. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän ensimmäiseen paneeliin. Kiitos myös kollegoille. Nyt annan puheenvuoron Norbert Noiserille. Hän voi ryhtyä puheenjohtajaksi toisessa paneelissa. Olemme hieman myöhässä aikataulusta, mutta otamme sitten tämän viipeen kiinni.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 Uh, good afternoon all together. Oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani. No niin, pikkuisen olemme myöhässä, koska kello on 17 tämä kokous päättyy. Toivotan kaikki tervetulleeksi tähän toiseen paneeliin. Haluamme ymmärtää entistä paremmin tämän alueellistamisprosessin ja nämä alueelliset järjestöt ja sen, että miten tästä kumppanuudesta saa todellisen monenvälisen kumppanuuden, jossa parlamentit, alue- ja paikallisviranomaiset ja kansalaisyhteiskunta ovat mukana. Niin kuin ensimmäinenkin paneeli, tämä jälkimmäinen alkaa myös akateemisella esityksellä Maurizio Carbone, joka on kansainvälisten suhteiden ja kehityksen professori Jean Monnet tuolilla Glasgown yliopistossa. Sitten Mohamed Igor Ofle, joka on seni ekonomisti, vanhempi ekonomisti Afrikan unionin edustustossa. Sitten Jean-Pierre Elon Bassi, joka on Afrikan kaupunkien ja paikallishallintojen yhdistyksen pääsihteeri ja sitten vielä Karin Soe, joka on Concord-työryhmän puheenjohtaja. 7-8 minuuttia alustajillemme puheaikaa kuullekin. Ymmärrän, että hankalaa tämä voi olla, mutta yrittäkää nyt edessä niin, että myös kollegoille jäisi aikaa esittää kysymyksiä. Kiitoksia ja aloitetaan pitemmittä puhetta. So, um, for an academic is no easy to... No niin, kymmenen minuutin puheaika ei akateemikolle ole helppo puheaika, mutta minä olen Glasgown yliopiston professori, Jean Monnet professori. Erityisesti keskitymme EUn ja AKTn välisiin suhteisiin ja niiden uudelleen äh, päivittämiseen. Italialaisena äh, minullakin on kaksi sydäntä niin kuin Federica Mogherinilla. Olen myös komission neuvonantajana toiminut viimeiset kaksi vuotta, eli tässä tavallaan on jonkinlainen eturistiriita, mutta tänään kyllä puhun ainoastaan henkilökohtaisten näkemysteni pohjalta. Eli komission suuntaan näkemykset eivät ole siis sitovia. Eli Kaskon yliopisto on nyt tänään minun työnantajani. Seitsemässä minuutissa on hyvin vaikeaa kovin syvällistä esitystä pitää, mutta minulta on pyydetty alu, alueellistamisesta, alueellisuudesta halustusta. Edellisessä paneelissa kuulimme, että on jonkinlainen jako uuden sopimun kahden komponentin välillä. Toisaalta on haluttu säilyttää, säilyttää lainsäädäntö ja säännöt ja toisaalta halutaan jonkinlainen yleisrakenne, kattorakenne, jossa olisivat mukana perusperiaatteet ja myös kansainvälisen yhteistyön osuus, joka ei ole aiemmin tässä ollut mukana. EU-AKT-sopimushan on ollut näiden kahden äh, toimijan välinen sopimus, ei niinkään ulkopuolelle avoin järjestely. Joskus on syntynyt hieman väärinkäsityksiä siitä, mitä regionalismi ja alueellistaminen tarkoittavat, mitä alueellinen yhteistyö tarkoittaa. Lähtisin liikkeelle siitä, mitä tämä termi oikein tarkoittaa. Aivan erityisesti käsittelisin hallitusten välistä yhteistyötä maantieteellisesti rajatulla alalla, alueella. Kyse on monen välisyyden alan kuuluvasta osa-alueesta. Lisäksi on kyse integraatiosta tietyllä maantieteellisellä alueella. Joskus näitä termejä käytetään mm, ikään kuin samanarvoisena, mutta me emme kuitenkaan puhu samoista asioista. Sitten on kolmaskin termi, joka mainitaan tässä keskustelussa, eli alueelliset eh, järjestelmät. Kyse on tietyllä maantieteellisellä alueella äh, tapahtuvasta valtioiden välisestä toiminnasta, jossa mahdollisesti on mukana myös institutionaalista hallitusten välistä toimintaa. Lisäksi haluan korostaa erityyp, erityyppisiä alueellisia toimintatapoja. Ensin täytyy ajatella poliittista regionalismia. Siinä viitataan instituutioihin, joiden pääroolina on edistää yhteisen identiteetin ymmärrystä. Ja siellä monenvälisissä organisaatioissa valtiot toimivat, tai laajemminkin globaaleissa asioissa toimivat yhdessä. Kyse ei ole niinkään eh, kansallisen autonomian rajoittamisesta, vaan pikemminkin päinvastoin. Kyse on siitä, että tehostetaan valtioiden äänen kuulumista näissä instituutioissa. Afrikan unioni pitäisikin nähdä pyrkimyksenä kehittyä juuri tähän suuntaan. Sitten täytyy muistaa myös funktionaalinen regionalismi. Kyse on valtioiden välisestä yhteistyöstä aivan erityisten kysymysten parissa. Esimerkiksi liikenne on yksi tällainen esimerkki. Sehän on aivan erityinen ongelma Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Funktionaalinen regionalismi ei rajoita äh, valtioiden riippumattomuutta, autonomiaa, vaan pikemminkin tarjoaa lukuisia etuja valtioille. Valtiot voivat toteuttaa erilaisia hankkeita ja saada myös ulkopuolisilta tukijoilta rahoitusta. Sitten on vielä kolmas tyyppi, eli taloudellinen regionalismi. Ja siinä kyse on tilanteesta, jossa jäsenvaltioihin, mukana oleviin valtioihin kohdistuu erilaisia rajoituksia – Taloudellinen regionalismi voi tarkoittaa sitä, että poistetaan äh, tavarakaupalta, pääomakaupalta, palvelukaupalta esteitä esimerkiksi. Halusin kertoa teille hieman historiikista äh, tämän regionalismin kehittymisen suhteen, mutta ikävä kyllä aikaa on vähän. Ensimmäinen regionalismin aalto oli hyvin hallitusten välisyyttä painottavaa. Ja silloin Afrikan yhtenäisyyttä ajavat järjestöt toimivat hyvin aktiivisesti ja kyse oli hallitusten välisistä suhteista. Tällaista keskustelua olemme nähneet Afrikan unionissakin. Tois, toinen regionalismin aalto syntyi, kun Afrikan unioni perustettiin vuonna 2002. Ja tässä kyse on jo supranationaalisista instituutioista, ylikansallisista organisaatioista. Eli riin, siirretään toimivaltuuksia tiettyille ylikansallisille organisaatioille, jotka on luotu tarkoitusta varten. Kyse on myös pyrkimyksestä määritellä standardeja, normeja, esimerkiksi ihmisoikeuksien suhteen ja myös muille aloille. Ongelmana on oikeastaan tässä kehityksessä se, että koskaan ei ole voitu ratkaista niitä ongelmia, joita on ollut toisaalta Afrikan unionin ja alueellisten yhteisöjen välillä. Eli on huomattava ero eri alueiden suoriutumistason välillä eh, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Miksi sitten nämä alueelliset toimijat eivät voi toimia toivotulla tavalla? Johtuu siitä, että lähentymisessä on puutetta alueellisten toimijoiden kesken. Jotkut toimijat ovat pikemminkin korostaneet määräaikojen noudattamista, eivät ole niinkään painottaneet saavutettuja tuloksia. On keskitytty esimerkiksi liikkuvuuteen, pääoman liikkumisvapauteen, tavara- ja palvelukauppaan. Alueellisten toimijoiden oli tarkoitus kannustaa myös alueiden välistä kauppaa. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan pikemminkin alueiden välinen kauppa ei ole ollenkaan lisääntynyt. Afrikassa alueiden välinen kauppa muodostaa vain 12 prosenttia kokonaiskaupasta 30 prosenttia Aasiassa ja Euroopan unionissa jopa 60 prosenttia. Koordinoinnin ja harmonisoinnin puute on ongelma alueellisten ja alueiden välillä. Ja kun ajatellaan näiden alueiden suhdetta Afrikan unioniin, mitä nämä alueelliset toimijat sitten ovat? Ovatko ne Afrikan unionin pilareita vai ovatko ne kenties riippumattomampia toimijoita? Päätän puheenvuoroni tähän, koska nyt puhuin jo yhden ylimääräisen minuutin. Todennäköisesti lukuisiakin kysymyksiä on, johon voimme vielä myöhemmin palata. Ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Uh, first for... Kiitoksia. Kiitos siitä, että kunnioititte ensinnäkin teidän myönnettyä puheenaikaa ja toiseksi koska kyse on akateemisesta teknisestä lähestymistavasta asiaan, niin meidän oli hyvin tärkeää kuulla tämä puheenvuoronne ja esitti sen aivan erinomaisesti. Kiitos oikein paljon ja nyt sitten vuorossa on herra Igue Ofle. Olkaapa hyvä. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je voudrais vous remercier au nom de l'Union africaine. Kiitos puheenjohtaja. haluan tuoda Afrikan unionin äänen kuuluviin tähän paneeliin, kun kyse on akutemaista ja Euroopan unionin välisistä suhteista vuoden 2020 jälkeen, niin aihehan on äärimmäisen tärkeä Afrikalle. AKT-maiden ryhmässä kyse on siitä, että tehdään päätöksiä, joilla on vaikutuksia pitkällä aikavälillä koko Afrikkaan – ja Afrikan unioni ei kuitenkaan ole mukana näissä keskusteluissa. Ei AKTn sisällä eikä myöskään AKT-EU-puitteistossa. E Sillä on vain tarkkailijajäsenen rooli tällä hetkellä, eli tämä on tärkeä kysymys. Niin kuin tiedätte, Euroopan unioni on merkittävä Afrikan kumppani, mutta yhteistyö AKTn ja EUn e välillä toimii eri kumppanuusvälineiden kautta. Meillä on yhteinen strategia, joka on syty vuonna 2007 Lissabonissa, ja tämä kumppanuus on siis koko Afrikan ja EU välinen sopimus. Sitten meillä on myös kotonun sopimus, eurooppalainen eh, Pohjois-Afrikan naapuruussopimus ja Etelä-Afrikan kanssa tehty kehitysyhteistyösopimus. Tämä sirpaloitunut tilanne suhteissamme vaikuttaa huomattavalla tavalla tilanteeseen. Toisaalta integraatioprosessi on tästä kärsinyt Afrikan mantereella. En väitä, että tämä olisi pääsyy tai ainoa syy integraatiokehityksen ongelmille, mutta tämä on kuitenkin yhtenä mm, tekijänä mainittava. Mainitsitte tässä hyvin tärkeitä kysymyksiä neljällisessä puheenvuorossanne. Afrikan unioni harmonisoi ja koordinoi tätä kehitystä ja myös alueellista toimintaa. Meillä on, varmasti muistan, että Ukadukuussa tehty ministeritason päätös vuodelta 2006, joka harmonisoi työtä ja on tunnustettu vain kahdeksan alueellista toimijaa. Eli näitä toimijoita on paljon, mutta äh, tunnustettuja Afrikassa vain kahdeksan. Kyse on kuitenkin Afrikan unionin toiminnan pilareista. Sille Afrikan unioni tavallaan perustuu. Tämä maantieteellinen hajautuminen on haitannut integroitumista Afrikassa ja toisaalta koska meillä on näitä rinnakkaisia prosesseja, niin tavallaan tulokset ovat vesittyneet, tehokkuus on kärsinyt koko tämän politiikan osalta. Tässä tilanteessa Afrikan unioni ei ole oikeastaan enää vedonnut, että EU pitäisi toimia kenttätasolla. Afrikka on nähty tässä kumppanuudessa EUn kanssa ikään kuin kokonaisuutena, jakamattomana yksikkönä, ja tämä näkemys hyväksyttiin Lissabonissa vuonna 2007. Tarvitaan vahvaa poliittista tahtoa tämän strategisen kumppanuuden tueksi. Se, miten EU ehdottaa edistävänsä suhteitamme kotonun sopimuksen jälkeiselle kaudelle, lähestymistapa pohjautuu edelleenkin tähän maantieteelliseen jakoon. Ja on keskityttävä erityisesti Pohjois-Afrikkaan. Afrikka tavallaan jakautuu aina näihin eri osiin, eli Pohjois-Afrikkaan ja Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Tästä ei kuitenkaan koidu minkäänlaisia hyötyjä päinvastoin. Afrikka tulisi äh, nähdä yhtenäisenä. Ja tämä vaikuttaa myös Afrikan naapurimaihin. Tämä näkyy terrorismissa, tämä näkyy maahanmuuttokysymyksissä. Eli, eli joko me menestymme yhdessä tai häviämme yhdessä. Eli Tämä on otettava huomioon. Afrikka on hyväksymässä yhteistä äh, afrikkalaista näkemystä AKT-puitteistossa. Kigalissa on Afrikan unionin valtionpäämiesten ylimääräinen kokous ja siellä kokouksessa Afrikan vapakauppa alue hyväksytään. Ja olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme tämän Afrikan johtajien tekemän sopimuksen yhteistyömme tueksi. Siis kyse on Afrikan, koko Afrikan yhteisestä kannasta. Tilanne muuttuu syvällisellä tasolla. Se vaikuttaa sekä Afrikkaan että EU-hun olosuhteet ovat aivan toisenlaiset kuin 70-luvulla. Sekä Afrikka että EU ovat kehittyneet kumppaneina. Kehitysyhteistyön tilanne on muuttunut. Tarvitsemme oikeudenmukaisempaa kumppanuutta, tasapainoisempaa kumppanuutta niin, että tämä näkyy myös edun saajissa. Meillä on myös suunnitelma siitä, minne haluaisimme Afrikkaa kehittää 50 äh, vuoden aikajänteellä, eli 2063 vuoteen mennessä. Rauha, turvallisuus, hyvä hallinto, kehitys, infrastruktuuri, teollistaminen. Nämä ovat niitä osa-alueita, jolle äh, työmme pohjautuu eri kumppanuuksien taustalla. Afrikka on siis eh, määritellyt omat painopistensä hyvin selkeästi. Panelissa on keskusteltu siitä, miten eh, akotemaat ja Euroopan unioni ovat valmistautuneet neuvotteluihin ja eh, tavallaan nähdään Afrikan unioni kolmantena osapuolena tässä prosessissa. Addis Abebassa näyttäytyy yksi Afrikka ja toisaalta Brysselissä toinen Afrikka. Mutta kuitenkin on olemassa vain yksi Afrikka, äh, joka nyt määrittelee kohtalonsa aina vuoteen 2063 saakka. Aivan niin kuin Brysselissä tehdään ta ja sen tulevaisuutta koskevat päätökset. Haluamme edistää Afrikan yhtenäisyyttä, jotta Afrikka voisi puhua yhdellä äänellä totesin, että meillä on EU AKT-strategia, eli haluamme eh, mannerten välistä yhteistyötä. Ja tässä tärkeää on toteuttaa nimenomaan tätä periaatetta. Abidjanissa neljä kuukautta sitten tämä periaate vahvistettiin ja hyväksyttiin se, että tarvitsemme tälle kumppanuudelle hieman uutta tuulta purjeisiin. Afrikan unionin EUn eh, yhteistyö yhteistyökumppanuus on olemassa sen takia, että saamme yhteiset yhteistyön toimintapuitteet Afrikan unionin ja Euroopan unionin välille. Kyse on kahden osapuolen välisestä yhteistyöstä. Haluamme kaikki viisi aluetta Afrikassa mukaan sekä 75 jäsenvaltiota Afrikan unionista mukaan tähän yhteistyöhön. Meillä on olemassa olevia yhteistyön välineitä, kotonuun sopimus, naapuruussopimus sekä Etelä-Afrikan sopimus. Me haluamme edistää tämän kumppanuuden mannermaista ulottuvuutta ja tämän täytyy näkyä myös kentällä. Kyse on strategisesta kumppanuudesta. Sen tulisi toimia niin, että voitaisiin käsitellä kaikkia niitä kysymyksiä, jotka ovat molempien osapuolten intresseissä. Mutta nyt useita kysymyksiä käsitellään näiden puitteiden ulkopuolella, esimerkiksi AKT-tasolla, taikka sitten kauppasuhteita käsitellään taas omissa kehyksissään Kigalissa käsitellään muun muassa vapakauppa-alueeseen liittyviä kysymyksiä. Eli tällä, tämä mannermainen lähestymistapa voisi harmonisoida lähestymistapaa, te, lisätä tehokkuutta tässä kumppanuudessa ja luonnollisesti saisimme myös johdonmukaisuutta suhteisiimme kahden mantereen välille. Afrikan unioni vahvistaa solidaarisuudensa AKT-maiden suuntaan. loppuun vielä totean, että Afrikka on todellakin manner. Ja molempien osapuolten tulisi nähdä tämä yhteistyö nimenomaan mantereiden välisenä yhteistyönä. Kiitos. Okay, thank you very much. No niin, suuret kiitokset tästä hyvin selkeästä puheenvuorosta. Jälleen äh, kerran osoititte meille sen, mitä ongelmia sirpaloituminen aiheuttaa myös Afrikan maille AKT-puitteissa. Ja sitten naapuruuspolitiikka ja Afrikan unioni kokonaisuudessaan. On tärkeää meidän keskustella siitä, miten tästä sirpaloitumisesta päästään niin, että Euroopan unioni ja Afrikan väliset suhteet vahvistuvat. Kiitoksia. Ja nyt vuoron saa Jean-Pierre Elon Bassi. Olkaa hyvä, 7-8 minuuttia teillekin, jos mahdollista. Je parle en français aussi. Minäkin aion käyttää puheenvuoron ranskaksi. Puheenjohtaja, kiitos siitä, että voimme osallistua tähän kuulemistilaisuuteen. Tuon teille terveiset äh, Khalifa Abkar saarilta. Hän on nyt Dakarissa kärjestössä kokoontuvat 50 to, alueellista toimia, paikallista toimijaa sekä ää, noin 2000 kaupun, kaupunkia. Edustamme noin 350 miljoonaa Afrikan kansalaista. Puhun nyt järjestämme pääsihteerin ominaisuudessa ja toteaisin teille, että käsittelen kysymystä, joka meitä huolestuttaa neljän kohdan kautta. Eli alueellisena yhteisönä voimme käsitellä tätä asiaa tällä tavalla kotonun sopimuksen pohjalta. Ja sitten kyse on alueellisista ja paikallisista yhteisöistä ja niiden rooleista kansainvälisesti. Ja kolmanneksi se, mitä me ehdotamme kotonun jälkeiselle kaudelle. Ja neljänneksi, miten me tulkitsemme komission ehdotusta kotonun jälkeiseksi kaudeksi. Ensinnäkin kotonun sopimus. Meille tärkein innovaatio jonka olemme saaneet eh, AKT-EU-yhteyksiin ja suhteisiimme verrattuna aiempaan Jaundeen ja Lomen sopimuksen tilanteeseen, on se, että kumppanuutta on laajennettu kaikkiin toimijoihin, eh, myös muihin kuin hallin, eh, hallituksen alaisiin toimijoihin. Meillä on lukuisia artikloja, joissa määritellään, mitä tämä laajennettu kumppanuus tarkoittaa. Oikeastaan kolme, kolme syytä tälle on. Eli haluamme laajentaa vastuun kaikkiin toimijoihin, sekä valtiolliseen että ei-valtiollisiin toimijoihin. Tämä on aivan oleellista, jotta yhteistyömme jatkuu. Haluamme myös tehokkuutta lisätä yhteistyössämme erin, erityisesti köyhdenvastaisessa taistelussa. Tämä periaate hyvin nopeasti muodostui sellaiseksi, että siihen liittyy paljon epäselvyyttä. Kaikki laajennetun kumppanuuden toimijat tavallaan määriteltiin muiksi kuin valtiollisiksi toimijoiksi. Kuitenkin mm, alueelliset paikalliset yhteisöt ovat jonkinlaisia valtion rakenteita. Meillähän on mekanismeja, joilla halutaan ottaa mukaan tähän työhön näitä toimijoita ja on myös olemassa rahoitusta näille operaatioille ja on myös institutionaalista toteutusta, eli AKT Business Forum ja kansalaisyhteiskuntafoorumikin on perustettu. Miten tällaista ei kuitenkaan ole tehty paikallisten yhteisöjen suhteen, eli he ovat jääneet ikään kuin tässä orpopojan asemaan. Ne on jätetty kaiken poliittisen vuoropuhelun ja kuulemisen ulkopuolelle, kun neuvotellaan sekä indikatiivisista kansallisista ohjelmista että alueellisista ohjelmista ja niitä ei ole koskaan otettu mukaan EU-Afrikka neuvotteluihin, vaikkakin ne ovat sitä jatkuvasti pyytäneet. Vuonna 2013, kun saimme eh, julkaisun tästä yhteistyöstä, tämä ajatus vahvistui. Ja sitten on tunnustettu paikallisten yhteisöjen erityispiirteet ja se, että nämä tavallaan ovat valtion alaisia toimijoita. Kuitenkin kansainvälisessä työssä nämä paikalliset yhteisöt ovat entistä enemmän mukana. Vuonna 2014 Afrikan unionin valtionpäämiehet ovat hyväksyneet peruskirjan mm, hajauttamiselle ja paikalliselle kehitysyhteistyölle. Me olemme osallistuneet lukuisiin valmisteleviin kokouksiin, joissa määritellään Afrikan kantaa globaaleihin kysymyksiin, joista neuvoteltiin vuonna 2015 ja 2016. Maailmanlaajuisesti samaa työtä on tehty globaalissa task forceissa – maailmanjärjestössä. Ja tässä yhteydessä olemme käsitelleet kestävän kehityksen tavoitetta numero 11. Ja siinä yhteydessä on nostettu esille subsidiariteetti ja siirtymä kohti kestävää kehitystä paikallisella tasolla. Ja sitten kolmanneksi, mitä kotonun jälkeinen kausi oikein meille merkitsee? Kyse on aivan erilaisesta tilanteesta kuin ennen kotonuuta. Aiemmin puhuttiin vapauttamisesta, äh, nyt on paljon epäilyksiä. Sitten puhuttiin globalisaatiosta, nyt siihenkin suhtaudutaan epäillen. Nyt äh, paikalliset toimijat äh, tunnustetaan merkittäviksi toimijoiksi. Euroopan unioni ei voi enää jättää näitä toimijoita huomiotta. Me toivomme, että Afrikan tapauksessa ainakin kun yhteistyösopimusta päivitetään, uusitaan, niin ensinnäkin käsiteltäisiin Afrikkaa kokonaisuutena. Tämä tuli jo esille ja sitä kannanottaa me kyllä tuemme. paikallisten toimijoiden on voitava esittää myös omia vaatimuksiaan. Ne on otettava mukaan kaikkeen politiikan tekoon. On hyvin tärkeää, että paikalliset yhteisöt ovat mukana myös silloin, kun neuvotellaan ja päätetään budjetista, rahoituksesta. Kenties ei ole kohtaa Afrikalle tai muille alueille, mutta meidän mielestämme tarvitaan budjettiväline, jolla tuetaan yhteistyötä Afrikan kanssa. Me olemme hyvin huolissamme siitä tavasta, jolla Afrikan unionin ja Euroopan unionin ehdotusta on käsitelty. Siinä ei tunnusteta paikallisten yhteisöjen roolia esimerkiksi kestävän kehityksen osalta. Me viittaamme monitasoiseen hallintoon, ja Euroopan unioni korostaa toissijaisuusperiaatetta ja vaalii sitä. Mutta nyt alue, alueellisten, paikallisten yhteisöjen rooli tulisi uuteen sopimukseen kirjata. Me tarvitsemme ehdotuksen siitä, että institutionalisoidaan alueellisten yhteisöjen välinen yhteistyö jonkinlaisena unionin, unioneiden välisen yhteistyön muotona. Ei voi olla niin, että toimimme pelkästään ad hoc järjestelyjen kautta niin kuin aiemmin on ollut, vaan nyt on jo korkea aika sille, että Afrikan unioni ja Euroopan unioni – perehtyvät siihen, mitä ne merkitsevät tulevaisuuden maailmassa ja minkälaista rehellistä, vilpitöntä yhteistyötä, joka on kunnioittavaa rehellistä yhteistyötä, mitä tätä kautta voidaan tarjota maailmalle tulevaisuudessa. Much, um... Suuret kiitokset Jean-Pierre Long Basi. Nostitte esiin paikallisviranomaisten merkityksen ja me olemme ehdottomasti kiinnostuneita tästä ulottuvuudesta ja on hyvä, että nostitte esiin myös kestävän kehityksen tavoitteen 11. Ja nyt viimeinen panelistimme yleensä naiset ensin, mutta tällä kertaa nyt sitten päinvastoin Karin Soet Concordista. Olkaa hyvä. Minä esittelen tosiaan nyt Concordin eli eurooppalaisen kehitysalan kansalaisjärjestöjen kannan. Mitkä tahansa institutionaaliset puitteet EU-AKT-kumppanuudella sitten tulevaisuudessa onkaan, on olennaista varmistaa se, että kyse on arvoihin ja periaatteisiin perustuvasta kumppanuudesta tasa-arvoisten kumppanien välillä ja objektiiviset äh, poliittiset äh, äh, intressit ja tavoitteet otetaan kaikki huomioon. Kun ajatellaan näitä hyvin laajoja tavoitteita, olemme esittäneet joitain suosituksia EUn neuvottelumandaattiin. Löydätte itse asiassa tuosta sisäänkäynnin luota nämä ehdotuksemme samoin kotisivultamme. On tärkeää, että tämä kumppanuus palvelee hyvinvointi ja rauha pitkänaikaisia tavoitteita ja asettaa ihmiset ja planeettamme etusijalle. Katsomme ensinnäkin, että perustan tulisi sisältää kaikki olennaiset ja sitovat elementit molempien osapuolten suhteen. Eli me haluaisimme tulla sitovan sopimuksen, joka sisältää myös seuraamuksia ja ottaa huomioon YK sopimukset ja kansainväliset sitoumukset, jotka sitovat molempia osapuolia. Perustan tulisi sisältää myös olemassa oleva sitoumus siitä, että otetaan huomioon AKT-maiden eri tarpeet ja eri kehitystasot ja kehitysprioriteetit ja myös alueelliset integrointialoitteet. Ja nämä sitoumukset sitten yhdessä tämän perustan muiden olennaisten elementtien kanssa tulisi ottaa pohjaksi tulevalle sopimukselle ja myös kauppaneuvotteluille. Näissä kuudessa strategisessa painopistealueessa, jota EU on ehdottanut, on paljon hyvää, erityisesti kehityksen ja ympäristön alalla. Kuitenkin tämä siilo ja ajattelusta luopuminen on mielestämme ongelma. Ja kun ajatellaan kestävää kehitystä ja periaatetta siitä, että ketään ei jätetä kyydistä ja että toimitaan Agenda 2030 pohjalta ottaen huomioon maapallon rajat. Odotamme, että kun Akulan AKT osapuolen ehdotukset ja otetaan ne huomioon, niin sovitaan tasapainoisemmista tavoitteista erityisesti kaupan, investointien ja maahanmuuton alalla. Mutta palataanpa tähän monen toimijan kumppanuuslähestymistapaan. Uskomme, että on tarpeen ja mahdollista, että tämä kumppanuus on monen eri sidosryhmän ja monen, monen eri toimijan yhteistyöhön perustuva, mutta täällä on tiettyjä ennakkoedellytyksiä. Ensinnäkin on tunnustettava eri toimijoiden omat erityispiirteet ja tarvitaan tasapainoinen reilu osallistuminen niin, että kaikki osapuolet otetaan yhtä lailla huomioon. Samoin täytyy ottaa huomioon paitsi paikallisviranomaiset, niin kuin äsken kuultiin, myös tuottaa voittoa tavoittelemattomat tahot ja myös voittoa tavoittelevat tahot. Ja kun ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa, sen moninaiset roolit tulisi tunnustaa. Ja kun nyt kritiikki kansalaisyhteiskunnan toimia kohtaan lisääntyy kaikkialla maailmassa, niin on tarpeen, että tulevassa EU-AKT-sopimuksessa puolustetaan kansalaisyhteiskunnan roolia ja tilaa niin, että ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia, ilmaisuvapautta, mielipidevapautta, kokoontumisvapautta ja yhdistymisvapautta kunnioitetaan. Tämä sisältää myös mahdollisuuden äh, hakea ja saada äh, taloudellista tukea. Ja tämän haluamme myös ihan sitovaksi osaksi tätä tulevaa sopimusta. Mutta niin kuin Jean-Pierre totesi, ei riitä, että muiden kuin valtiollisten toimijoiden rooli tunnustetaan niin kuin nykysopimuksessa on ollut. Kokemuksemme vuodesta 2000 on osoittanut, että on aika helppo helppoa. Äm, hyvät pyrkimykset ja hyvät periaatteet unohtaa tai menettää ne näkyvistä. Ja kun ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa ja muita mm, ei-valtiollisia toimijoita, niin kaikilla taso- tasoilla poliittisessa vuoropuhelussa niitä tulee kuulla samoin, kun täytäntöönpanoa suunnitellaan, monitoroidaan ja arvioidaan. Tämä vaatii myös läpinäkyvää saatavilla olevaa tietoa ja tilivelvollisuusmenettelyä kumppanuuden täytäntöönpanossa. Tässä tarvitaan parlamentaarista valvontaa ja on voitava arvioida vaikutukset ja sen, miten näitä olennaisia elementtejä on kunnioitettu. Tilivelvollisuusmääräyksen tulisi sisältää myös kansalaisyhteiskunnan oikeus kannella siinä tapauksessa, että esimerkiksi ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut taikka että oikeusvaltioperiaatetta ovat rikkoneet jompikumpi sopimusosapuolista tai kolmas täytäntöönpaneva osapuoli. Niin kuin tässä jo on todettu, jotta tästä näistä tavoitteista tulisi totta, meillä on oltava tehokas, vakaa osallistumismekanismi eri tasoilla. Jos kaikki sopimusosapuolet ovat vakavissaan kansalaisyhteiskunnan osallistumisen suhteen, sopimukseen tulisi sisällyttää ihan mm, vakaa mm, kansalaisyhteiskunnan kulmissa mekanismi ja sillä myös varata tarpeeksi rahoitusta. Tähän liittyy tiettyjä täydentäviä elementtejä. Ensinnäkin kansalais yhteiskunnan panoksen tukeminen poliittisessa vuoropuhelussa ja täytäntöönpanossa kansallisella ja alueellisella tasolla. Toiseksi tulee tukea kansalaisyhteiskunnan sisä, sisäistä työtä ja myös sen ja parlamenttitahojen yhteistyötä sisältäen EU, AKT-tahot ja kolmanneksi kaikki tämä voisi saada tukea nettialustalta, jossa tietoja voitaisiin vaihtaa, keskusteluja käydä ja toimia koordinoida. Ja lopuksi muodollisemmat eri alueiden kansalaisyhteiskuntafoorumit tulisi saada jaloilleen niin, että kansalaisyhteiskunnan edustajat voisivat olla jatkuvassa vuoropuhelussa korkeamman virkamiestason ja ministeritason kanssa. Nämä ajatukset ovat nyt tällaisia, tällaista ensimmäistä pohdintaa ja haluamme puhua näistä asioista kaikkien muiden kansalaisyhteiskunnan tahojen kanssa ja tietenkin myöhemmässä vaiheessa myös teidän kanssa. Kiitos. No niin, kiitoksia kahta virkettä ehkä tästä korostaisin. Ihmiset ja planeetta ensin. Kiitän tästä huomiosta ja toiseksi ei jätetä ketään kyydistä. Tähän päästään vain, kun meillä on vahva, toimiva kansalaisyhteiskunta ja meidän roolimme täällä Euroopan parlamentissa on puolustaa kansalaisyhteiskunnan ja sen järjestöjen tilaa. Nyt avaan keskustelun. Ensimmäisenä on pyytänyt puheenvuoroa Maria Holbu, sitten Cecil Kienge. Maria. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti. <clears throat> Minulla olisi yksi kysymys Rakabuunille. Karbonen, totesitte, että ettei, että alueiden välinen kauppa oli, ole kehittynyt. Miksi, miksi ei? <clears throat> Se kiinnostaisi minua, e, e, että, että, että enempää, enemmän ehkä kauppaa sitten käydään, käydään sitten suoraan ulkovaltojen kanssa, Euroopan unionin maiden kanssa, vai, vai miten se, miksei sillä alueen sisällistä kauppaa sitä käydä. Ja entä sitten, onko teillä sellainen tunne, että, että Afrikan unionilla on tällainen, tällainen tarkkailija-asema tässä yhteydessä, ja, ja totesitte, että, että Afrikan unionin, Euroopan unionin kumppanuutta pitää kehittää pidemmälle ja syvemmälle niin, että strategia olisi yhtenäisempää. Olisiko se kotonnuun korvike, alku jollekin uudelle vai olisiko tämä sitten jokin osa, osa tätä uutta kattoorganisaatiota, jossa, jolla, jonka alla AKT nykyään toimii? Meidän e, vihreän mielestä on tärkeää korostaa sitä, että, että meidän pitäisi tarkastella ihan uudelta kantilta suhteitamme näihin alueellisiin yhteistyöjärjestöihin <clears throat> Niin, minulla oli sellainen tunne, että AKT on aika vahva, saa aika paljon rahaa sitten Afrikan unionilta, joka sitten vastaavasti heikkenee. Sitten... Kiitos. Sitten Cecil Kienke. Grazie. No. Kiitos Norbert. Haluan kiittää vielä uudelleen panelisteja heidän puheenvuoroistaan. Minun kysymykseni on hyvin lyhyt. Haluaisin tietää, kun ajatellaan edellistäkin keskustelua, niin ymmärsin, että todennäköisesti tätä parlamentaarista yleiskokousta ei enää jatkossa olisikaan. Sellaisena, kun olemme ajatelleet tätä parlamentaarista yleiskokousta, niin sehän on aina useamman kerran vuodessa kokoontunut, mutta sillä ei olisi enää tällaista selkeää muotoa. Tai ainakin muoto on vielä kehitteillä. Minä esittäisinkin kysymyksen suurlähettilölle, jotta voisin saada tietoa siitä, oletteko suunnitelleet panafrikkalaista foorumia ja minkä muodon se sitten saisi kotonun jälkeisellä kaudella. Meillähän on delegaatio EU, Afrikan unioni, mutta haluaisin kiinnittää kaikkien kollegoiden huomion sekä AKT-maissa että Euroopan unionissa niin, että pohdittaisiin tätä, että tätä kysymystä ei delegoitaisi muiden hoidettavaksi, koska se kuitenkin kiinnostaa kysymyksenä meitä kovasti. Kyse on luonnollisesti myös ajoituskysymyksestä. Tässä keskustelussa diaspora ei ole vielä huomioitu, mutta diasporahan ei ole sama asia kuin kansalaisyhteiskunta, joka nyt on jo otettu mukaan tai ottamassa mukaan kuitenkin äh, hyvin tärkeä osuus afrikkalaisista elää diasporassa. Kyse on myös institutionaalisesta edustuksesta, jonka kautta diasporakin saa äänensä kuuluviin. Diasporalla on valtavasti mahdollista valtaa ja voimaa, äh, erityisesti talouskysymyksissä. Haluaisinkin tietää, mikä tulee olevan diasporan rooli kotonun jälkeisellä kaudella. Kiitos. Uh, Mr. Schaffhauser. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin korostaa sitä, miten tärkeä parlamentaarinen yleiskokous on, jos se lopetettaisiin, jos se ajatus hylättäisiin, niin tämä olisi vakava virhe. Näinä aikoina, kun kyse on Afrikan kehityksen kannalta aivan kriittisen tärkeästä hetkestä, me emme voi enää palata ikään kuin realiteetissa taaksepäin. Usein toimitaan virheellisten eh, käsitysten pohjalta näissä kehitysasioissa. Kotoneun sopimuksen eh, lisäksi meillä on Lomeen sopimukset, eli nämä sopimukset, jotka suosivat kehitystä ja kauppaa, jotka eivät toimi pelkästään markkinoiden kautta. Nykyinen kehitysjärjestelmä, kehitysyhteistyöjärjestelmä toimii nimenomaan niin, että Meillä ei ole ollut mukana näitä hajautetun toiminnan toisaalta äh, valtiollisakaan toimin, toimijoita mukana tässä yhteistyössä. ovat ne sitten Kiinassa, Emiraateissa tai Singaporessa toimivia toimijoita, niin sodan jälkeisenä kautena olemme toimineet sellaisten toimijoiden kautta, jotka ovat olleet nimenomaan valtioita, valtiotoimijoita. Nyt Meillä on tässä aivan poikkeuksellinen ajankohta. On löydettävä uusi ääni ja äh, vahvuus sille yhteistyölle, jota nyt kehittelemme ja haluamme. Haluaisin äh, kaikkien köyhimpien maiden tueksi investointirahastoa, jossa mukana olisivat myös yksityiset toimijat. Meidän on luotava rikkautta. Muutoin äh, olemme aina vain tässä riippuvuussuhteessa, joka tarvitsee tuekseen entistä enemmän tukea ja apua kyse on myös sosiaalisesta ja poliittisesta kehyksestä, eli emme saa kehitystä aikaiseksi ilman poliittista ja taloudellista kehystä. Ja tämä tarkoittaa strategista näkemystä, pitkän aikavälin taloutta, eikä vain lyhyen aikavälin toimintaa. Hyvä. Kiitoksia. Ennen kuin panelistit saavat vastata, ulkosuhdehallinto voi esittää kannan halutessaan ei. No niin, siinä tapauksessa Defko. Sama juttu sielläkin. No niin, eli nyt äh, meidän täytyy viimeistään varttia yli viisi äh, lopettaa. Eli teillä kaikilla on kolme neljä minuuttia vastausaikaa. Voitte vastata kysymyksiin ja esittää päätelmänne. Ensin nämä äh, Carbone. Kiitos. Yritän tässä äh, äh, provosoida vähän Afrikan unionin äh, kollegaa tässä. Emme käsitämme kylläkin sen näkemyksen, että luin Musafakin eilisen puheen ja, ja hän sanoi, kuten totesitte, eli että, että tässä on kyllä piilee ongelma. Tässä on kysymys tämmöistä oikeudellista sopimusta, nyt saattaa olla ongelmana se, että Afrikan unioni liittyy tähän instituutioon mukaan. Tämä oli sellainen reijo klausuli, joka on tämmöinen alue, alueellinen integraatioorganisaatio, on tässä nyt kantona kaskessa, koska ainoastaan siinä tapauksessa, että tämän alueen jäsenmaat päättivät antaa sitten itsevalinto-oikeutta, oikeuden itsemääräämisoikeuden tälle kansainväliselle järjestölle. Eli nyt tässä on kyllä kyse sitten, sitten millä tavalla Afrikan unioni sitten istuu tähän kokonaisuuteen, sopimuskokonaisuuteen. Saattaa olla ongelma, jätän sen sitten huoleksen. Toisekseen Afrikan unionin öö, yhteistyökuvio ei ole niin sujuva kuin voitaisiin kuvitella. Anteeksi, että olen näin tyly, koska siellä on jatkuvaa äh, äh, äh, kitkaa Afrikan unionin ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Olemmeko varmat toisekseen, että haluamme sitten kokonaan luopua AKTsta, luopata koko organisaation? Et, tässä tuntuu nyt siltä, että, että uusi Afrikka no, mieltä, että ei tässä ole sitä yhteistä identiteettiä eikä sellaista yhteenkuuluvaran tunnetta. Ja eikä ole enää sellaista, sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta Afrikan maiden ja Karibian maiden välillä. Ja kolmanneksi, olemmeko me varmoja siitä, että, että et, et, et tässä enää kaivata Karibia eikä Tyynemeren alueita. Että tietysti ennen pitäisi tietysti minkäänlaista suhteiden lämmittelyä tai tällaista välimiesroolia EUlla tässä ei suhteessa enää tarvitakaan. Ja tuossa äh, äh, äh, vihreän edustaja äsken totesi, että tämä oli näin juuri opiskelijoidenkin painotin, josta yksi muuten täällä salissakin. Eli että oletteko sitä mieltä, että, että, että, että, että, että että, että Liberia, Liberian ja Kaanan välinen raja on korkeampi kuin Liberian ja Euroopan unionin. Vastaus kuuluu, että Liberian ja Kaanan välinen raja on läpitunkemattomampi. Eli tässä, tässä on tiettyä tämmöistä limittäisyyttä kautta linjan, koska, koska maat kuuluvat enemmän kuin yhteen alueelliseen järjestöön, ja se aiheuttaa aiheuttaa tietenkin ongelmia sitten niiden maiden suuntaan, jotka eivät ole tässä hankkeessa mukana, vaikka kuitenkin ovat vaikka saman hyvän tavoittelijoita. Sitten, sitten edustaja Kinkelle vielä haluaisin painota, olisin voinut puhua vaikka Italia. No, Hötökin kanssa kuitenkin. Oletteko valmiita kolmesti vuodessa matkamalla Afrikaan, Karibialle tai tuonne Tyynemeren alueelle. Emme, te, te, tekö tässä sitten kokonaan kuoppatte tämän yhteisparlamentaarisen elimen niinkään ehkä käyvä. Jos, e, oletteko te, joiden pitäisi olla täällä nyt läsnä tänäänkin, oletteko valmiita sitten reippaan reissaamaan tänne e, erikseen tänne, näille alueille? Only... Kiitos paljon, mutta me kyllä matkustamme vain kerran vuodessa. Nyt puheenvuoron saa Muhammed Igue Ofle. Ensin haluan kiittää siitä, että olemme kuulleet täällä samoja kommentteja kuin Afrikan unionissa toistelemme. Eli tämä on yhteinen kantamme. Se on Afrikan unionin kanta. Ja kunhan tämä kanta on löyty lukkoon, niin me sitten toimitamme sen myös teille, kaikille kumppaneillemme samassa yhteydessä. Ensin siihen, mitä professori Carbone sanoi. Kun kyse on alueellisista toimijoista, Afrikan unionista ja EUsta. Esimerkki tästä. Esimerkiksi rakenteet, kun kyse on turvallisuudesta. Tämä on ikään kuin kaskaadirakenne. Kaikilla toimijoilla on oma roolinsa. Toiminta on hyvin konkreettista, mutta tällä hetkellä Afrikassa on paljon konflikteja ja kriisejä ja ensimmäinen toimintataso on afrikkalainen toimintataso. Aikoinaan YK on piti ikään kuin mobilisoitua, mutta tällä hetkellä Afrikka toimii ensin, ensimmäisenä tasona esimerkiksi Malissa. Sitten on muitakin esimerkkejä. Kun kyse on kotonuusta ja yhteistyöstä ja vaihdosta. Niin kuin totesitte, on monia syitä sille, miksi kaupanvaihto on niin vähäistä. Meillähän on Afrikan vapakauppa-alue, joka vuonna 2021 kyllä varmasti moninkertaistaa yhteydet vuoteen 2021 mennessä Luvut oikeastaan kaksinkertaistuvat. Kehitys on siis käynnissä ja tätä kautta saamme vastauksia myös siihen tilanteeseen, joka vallitsee alueellisten toimijoiden koordinoinnissa. Vuodesta 2006 lähtien on, toim- on tunnustettu vain kahdeksan alueellista yhteisöä – Sadek on yksi näistä tunnustetuista toimijoista, eli nyt prosessi on siis jo käynnistetty. Kyse on kuitenkin Afrikassa 55 jäsenvaltiosta, ja nyt olemme saaneet tämän vapaakauppa-alueen, ja joku sen vuoden kuluttua sitten saamme myös mantereen laajuisen tulliunionin. Tämä kehitys on käynnistynyt aivan erityisesti läntisessä Afrikassa. No sitten kysymys, joka liittyy Afrikan sirpaloitumiseen. Tämä on tosiasia, realiteetti. En väitä, että me saisimme tässä yhteisen strategian, mutta strategiahan on hyväksytty jo varsinaisesti vuonna 2000 seitsemän Lissabonissa, eli sellainen todella on olemassa. Nyt kun hyväksymme yhteistä afrikkalaista äh, strategiaa ja kantaa, niin kanta tulee aivan selkeäksi ja se toimitetaan myös kaikille kumppaneillemme. Tapahtuuko se sitten AKT katon alla? Afrikan unioni on sitä mieltä, että kaikista tehokkainta on toimia mannerten välisen yhteistyön kautta, Euroopan ja Afrikan välisen yhteen, yhteistyön kautta, mutta pian saamme tästä Afrikan yhteisen kannan. Ja sitten edustaja Kiengen kysymykseen totean, että nyt on vielä liian varhaista todeta, miten tässä tulee käymään. Me käymme keskusteluja. Diaspora on äärimmäisen tärkeässä roolissa sekä taloudellisesti että muutoinkin. Afrikan unionilla on useita toimintatapoja ja politiikkoja, joiden kautta pyritään huomioimaan diasporan merkitys. Schopenhauserin kysymys, ikävä kyllä äänsin nimenne huonosti, mutta Tarvitaan pitkän aikavälin visio. Ei riitä, että toimitaan vain lyhyen aikavälin markkinalogiikan pohjalta. Kiitos. Sitten kolmisen minuuttia. Ähm, herra Basi. Monsieur President, je... Kiitos puheenjohtaja. Tarvitaan rohkeutta, jotta näkisi asiat sellaisina kuin ne ovat. Kotonuun sopimuksen täytäntöön panossa Afrikan unioni ja EU ovat kokeneet tarvetta saada puitteet, eli yhteinen Afrikka, EU-strategia. E eli nimenomaan nämä puitteet sitten luoteen. Koettiin, että on riittämättömyyttä poliittisessa vuoropuhelussa – Tämä täytyy tunnustaa tosiasiana ja on hyväksyttävä, myönnettävä se, että maailman laajuisesti merkittävät toimijat ovat mannerten kokoisia toimijoita. Meillä on pitkä historia EUn ja AKT-maiden välillä, mutta todellisuutta kuitenkin on se, että kun puhutaan EUn ja AKTn välistä yhteistyöstä, niin niin sitten tämä toteutuu mannerten välisesti. Latinalainen Amerikka, Afrikka, Tyynemeren alue, hyvin harvoin AKT-maat sinällään ryhmittymänä. Alueellinen dynamiikka on hyvin tärkeää, kun ajatellaan imagoa ja sitä todellisuutta, joka näillä alueilla vallitsee. Ja kolmas seikka, Schaffenhäuser puhui yhteiskehityksestä. Tämä äh, termi on oikeastaan kadonnut Euroopassa kirjallisuudesta. Kotonuu astui voimaan, jotta päästiin eteenpäin Lomeen ja Jaunden sopimuksesta. Onko nyt rohkeutta palata ikään kuin aiempaan tilanteeseen? Onko Eurooppa riittävän rohkea, jotta se puolustaisi sosiaalista malliaan ja kansainvälistä solidaarisuutta? Tästähän on kyse. Toistaiseksi Tarvitsemme siis tällä hetkellä vastauksen uuden sopimuksen kautta. Me rohkaisemme suurlähettiläitä, muita toimijoita toimimaan niin, että saamme todellisen, todellista yhteiskehitystä, myötäkehitystä aikaiseksi Afrikan ja Euroopan välille. Kiitoksia. Jälleen korostitte paikallisviranomaisten merkitystä ja Mm, varmaan näin vastaavaa kuulemme sitten myös kansalaisjärjestöjen edustajilta. Kiitoksia. Halusin sanoa vielä sana sen tästä yhteisestä parlamentaarisesta kokouksesta. Se on tärkeä taho ja me kansalaisyhteiskunnassa kaikkien näiden vuosien ajan olemme olleet eniten yhteydessä juuri ja käyneet vuoropuhelua juuri parlamentaarisen yhteiskokouksen kanssa ja katsomme, että parlamentaarista osallistumista tulisi pikemminkin lisätä kaikilla tasoilla, kansallisella, alueellisella ja EU-AKT-tasolla ja kansalaisyhteiskunnassa toivomme, että hyvä vuoropuhelu parlamenttien kanssa kaikilla tasoilla myös jatkuu. Ja tottahan se on, että kansalaisyhteiskunnalle on tärkeää se, että on tämä alueellinen tila, jossa kansalaisyhteiskunnan toimintaa tehdään mahdolliseksi ja näin kansalaisyhteiskunta voi järjestäytyä myös alueellisesti, mutta AKT-kumppanimme mielestäni todella toivovat yhteistyötä eri alueiden välillä ja meidän tulisi mielestäni myös kuunnella ja siksi sanoin, että haluamme käydä keskustelua heidän kanssaan, koska haluamme kuunnella heitä ja kuulla mitä mieltä he ovat tästä kumppanuudesta kansalaisyhteiskuntatasolla. Ei tämä helppoa ole ollut. AKT, kansalaisyhteiskuntafoorumi perustettiin, mutta tämän jälkeen sitä on ollut vaikeaa pitää yllä ja saada toimivaksi. Eihän tämä helppoa ole vailla tukea, ilman mitään taloudellista tukea ei ole helppo toimia kolmen suuren alueen välillä. Mutta mutta tätä meidän tulisi pohtia myös tulevaisuudessa eikä liian helposti vain äh, unohtaa koko tätä äh, AKT-tasoa kansalaisyhteiskuntatoiminnassa. Kiitos. Kiitän asiantuntijoitamme ja uskon, että olemme nyt kuulleet erilaisia, hyvin hyödyllisiä äh, puheenvuoroja me valiokunnassa valmistelemme päätöslausumaesityksiä 24 huhtikuuta kokouksessamme sen sitten hyväksymme, joten kiitos teille kaikille ja oikein hyvää päivän jatkoa. Excuse me, maybe we can start with our agenda. Voidaanko jatkaa esityslistassa eteenpäin? Meillä on pari kohtaa vielä. Unionin pelastuspalvelun mekanismi, elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuus, tällaiset. Lähdetään kohdasta 15 liikkeelle, unionin pelastuspalvelun mekanismi meillä on tässä komission ehdotus, missä pyritään tämä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vahvistamaan ja varmistamaan sitten nämä siihen liittyvät toimenpiteet. Tässä ehdotuksessa on tarkoitus kuitenkin vahvistaa unionin valmiutta katastrofeihin reagoimiseen näiden erilaisten vararahastojen kautta ja unionin pelastuspalvelun suunnattujen varojen kautta. Jos ehdotus hyväksytään siis, niin sitten sen jälkeen komissiolla olisi sitten mahdollisuus avustaa, tukea tällaisia vaikkapa palontorjuntatoimia metsäta, metsäpalot, port, port, Portugalissa ovat tässä hyvänä esimerkkinä kannustamina siitä, koska meillä oli vain rajallinen mahdollisuus apua tarjota. Tämä on erittäin tärkeä mietin siinäkin mielessä, että tämä siviilipelastustoimen tehostaminen ja parantaminen on olennaista, paitsi katastrofia myöskin muiden tilanteiden varalta. Meidän tämän instrumenttiväline pitää saada ajan tasalle. En, Envi on tässä vastuuvaliokunta, eli Karina on täällä esittelinä. Tässä sovelletaan yhteistyösääntöä 54 meidän valiokunnastamme. Seljana Zofko on tässä ollut valmistelijana. Hänen nimissään nyt puhun, koska hän ei valitettavasti päässyt, päässyt tänne paikalle ja hän on pyytänyt sitten parhaillaan muuten Nepalissa siellä neuvottelussa Nepalin hallinnon kanssa. No niin, hän kuitenkin ilmaisee tyytyväisyytensä komission ehdotukseen. En, hänen mielestään se on erittäin hyvä lainsäädäntöehdotus ja siinä on tarkoitus sitten EUn valmiuksia ja sen maiden valmiuksia parantaa katastrofien sattuessa ja samoin myöskin sitten parantaa yhteistyömahdollisuuksia muiden rahoituslähteiden kanssa <clears throat> yksinkertaistetun menettelyn kautta sitten, mitä tähän koko mekanismiin tulee. Lausunnossahan pyrkii vahvistamaan tällaisten yhteisverkoston ja koulutuksen tehostamisen saralla unohtamatta kolmansien maiden roolia silloin, kun pyritään tällaisia katastrofien seurauksia Äh, vähän vaimentamaan. Hän korostaa kuitenkin sitä, että tehdään siviilipelastus ja muun pelastustoiminnan välillä selkeä ero, koska näin päästään sitten käsiksi uusiin äh, rahoituslähteisiin. Tämän kaiken kaikkiaan toivon mukaan sitten parantaa kykyämme reagoida luonnonkatastrofin äh, äh, äh, kansainvälisellä tasolla tulisi sitten myöskin tällaisen siviilipelastustoiminnan vaatimuksiin kyetä paremmin vastaamaan. EU olkoon tässä yhteydessä aina tällainen puolueeton toimija. Unionin tukiosuus voitaisiin nostaa 55 prosenttiin niissä maissa, jotka ovat mahdottomia, joilla ei ole mahdollista osallistua tähän pelastustoiminnan kehittämiseen. Ja tämä oli sitten näin sitten loppupeleissä komission vastuussa. Komission Ehdotus ei saa tapahtua sitten siinä valossa, että kansalliset valmiudet heikkenisivät, vaan sen rooli on pelkästään täydentävä näiden erilaisten luonnonkatastrofien sattuessa, joita nyt sitten ilmastonmuutoksen mittaan sattuu yhä enemmän. Nyt lu- luovutan puheenvuoron varjoesittelijälle. Edustaja Kinko, olkaa hyvä. Grazie. Eh, Kiitos Kiitos näistä seikoista, jotka ohjaavat meitä, kun laadimme ja luomme sisältöä tälle ehdotukselle pelastuspalvelumekanismin uusimiseksi. Lähtisin liikkeelle kokemuksista, joita olemme saaneet Italiassa. Siellä olemme kokeneet luonnonkatastrofeita, maanjäristyksen ja Täytyy muistaa myös tulipalot, joita on ollut myös muissa jäsenvaltioissa ja myös Italiassa. Sitten meillä on ollut myös jokien tulvimista. Nämä kaikki ovat luonnon katastrofeja, joissa Italia on joutunut äh, kärsimään ja olemme sitten voineet hyötyä pelastuspalvelumekanismin tuesta. Meillä on hyvin vankkoja rakenteita, joiden tulisi helpottaa erilaisia toimintoja, interventioita ja myös edesauttaa ennaltaehkäisyä, huomioida riskejä ja sitä, miten voidaan valmistautua alueilla, varautua alueilla. Ja puhun samalla myös esimerkiksi tulvien yhteydessä siitä, miten voidaan tietyt alueet varmistaa, jotta vältettäisiin se, että nämä luonnonkatastrofit siellä eivät sitten tapahtuisi. Olemme näin ollen voineet hyötyä huomattavalla tavalla pelastuspalvelusta. Toinen aika lailla tärkeä seikka ovat unionin tasolla toteutettavat uudistukset. Olemme kuulleet tästä ehdotuksesta sen, että unionin tulisi pysyä varsin neutraalina, puolueettomana – silloin, kun kyse on esimerkiksi kuljetuskustannusten eh, kattamisesta. Ne voitaisiin siirtää Euroopan unionille, mutta on tehty myös ehdotus siitä, että jokaisen jäsenvaltion pitäisi toteuttaa uudistuksia niin, että olisi myös laki, joka käsittelisi tiettyjen katastrofien ennaltaehkäisyä. On siis kansallinen laki, joka käsittelisi tiettyjen katastrofien ennaltaehkäisyä ja myös valtioiden vastuukysymyksiä. Kaikissa jäsenvaltioissa tällaista lakia ei kuitenkaan vielä ole. Kiinnittäisimme huomion tämän uudistuksen yhteydessä lakiin, lainsäädäntöön ja myös hyvin käytäntöihin eri maissa. Italiassa ja myös muissa jäsenvaltioissa tällaisia on. Tässä tulisi tehdä yhteistyötä, jotta saisimme aikaiseksi uudistuksen, koko pelastuspalvelujärjestelmään. Toivon, että näiden kokemusten kautta me voimme tarjota vahvan panoksemme tähän työhön, josta on hyötyä, jotta pääsemme eteenpäin. Nyt jäsenvaltiot ovat hyvin haavoittuvia ja usein ne jäävät yksin ratkaisemaan näitä ongelmatilanteita. Kiitos. Thank you very much. I don't see other... Kiitoksia kovasti. Muita varjoesittelijöitä ei ole. Niinpä sitten EKP-osaston johtaja, olkaa hyvä. Edustaja, olkaa hyvä. Like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä ja varjoesittelijä. Ehkä muutama sana reaktiona kuultuun humanitaarisesta avusta Meillä on tietenkin eurooppalainen konsensus, jonka komissio on allekirjoittanut. Se tekee hyvin selväksi pelastuspalvelumekanismin vastuun ja sillä on selkeät säännöt. Toinen kysymys, neutraalius. 99 prosenttia interventioistamme sanoisin liittyvät luonnon katastrofeihin muilla kuin konfliktialueilla, eli näin ollen ne ovat kyllä ongelmattomia. Toiseksi olemme tietoisia neutraaliuden merkityksestä humanitaarisissa välintuloissa tai toimissa, mutta öö, joskus epämuodollisia pyyntöjä mm, joudumme torjumaan, koska katsomme, että on vaara sille, että neutraalius ei toteutuisi, erityisesti jos kansainväliset organisaatiot pyytävät logistiikka-apua meiltä sota-alueilla. Eli me teemme kyllä tämän rajanvedon hyvin selkeästi. Kuitenkin humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu eivät enää kulje eh, rinta rinnan eh, nykyään, vaan toisiaan täydentäen esimerkki, vaikkapa hurikaanit Irma ja Maria viime kesänä, niin Euroopan pelastuspalvelumekanismi yhteisö rahoitti alankomaisen kuljetusaluksen, jonka tarjosivat käyttöön alankomaiden viranomaiset elintarvikkeiden ja muun materiaalin kuljetukseen kansainvälisiltä organisaatioilta. Ja sitten kun ajatellaan Rohingya, äh, pakolaisleirejä Bangladesissa, äh, jotkut äh, kansainvälisen humanitaarisen kumppanuuden osallistujamaat pohjoisesta lähettivät hyvin nopeasti apua alueelle ja me olimme mukana jälleen yhteisrahoittajana yhdessä Äh, kontissa on EU-lippu ja siinä kaikki. Meillä on siis erittäin hyvää äh, käytäntöä. Teemme humanitaarisen avun kumppaniemme kanssa äh, täydentävää yhteistyötä ja EKON puitteissa pelastuspalvelu ja humanitaarisen avun rahoitus ja koordinointi vastauksena luonnonkatastrofeihin koordinoidaan saman hätäkeskuksen kautta. Sitten vastaisin eh, italialaiselle edustajalle. Ennaltaehkäisy ja valmistautumistoimiin liittyy tiettyjä määräyksiä, mutta koska eh, pelastuspalvelu on eh, täydentävää toimintaa, niin nämä määräykset menevät vain tietyn matkaa ja Tämän lisäksi todetaan sitten vielä, että tarkoituksemme on varmistaa se, että rakennerahastoista ja rakennerahastojen investointi rahoituksessa otetaan huomioon myös ennaltaehkäisy ja valmistautuminen ja tällä hetkellä muiden pääosastojen, erityisesti aluepääosaston kanssa olemme kehittelemässä ehdollisuutta, jota toki on jo olemassakin, sen varmistamiseksi, että investoinnit menevät kohteeseen, että esimerkiksi katastrofi, ennaltaehkäisy, valmistautuminen ilmastonmuutokseen, ylipäätään valmius otetaan huomioon, kun näitä rakennevaroja käytetään. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille kannastanne. Edustaja Kienge vielä, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää tästä vastauksesta. Monissa tapauksissa Italia on käyttänyt niin sanotun solidarisuusrahaston varoja. Minä itse tulen alueelta, jossa koettiin kuusi vuotta sitten maanjäristys ja Tällä alueella on käynnistetty jälleenrakennus. Siellä on voitu nimenomaan hyötyä solidarisuusrahaston varoista. Toki myös rakennerahaston tukea on saatu, mutta nimenomaan solidaarisuusrahaston tuki on auttanut paljon näitä alueita, sekä minun että myös Modenan ja Ferraran aluetta, jossa on luonnonkatastrofeista kärsitty. Eli kiitoksia tästä vastauksesta. Thank you very much for your... Suuret kiitokset kommentistanne. Välitän esittelijälle kaikki nämä äh, ehdotukset ja huomiot, jotta saamme aikaan hyvän tekstin. Määräaikatarkistusten jättämiselle tähän lausuntoluonnokseen on torstai 22. maaliskuuta kello 17. Kiitos oikein paljon. Sitten voimmekin siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuus. Ja valmistelija saapuikin juuri paikalle, joten hän voi saada heti puheenvuoron, kun katsotaan tätä lausuntoluonnosta, niin Tämähän on agrivaliokunnan omalaitteinen mietintö. Äh, Hoffman, Herbert Hoffman, Dorfman EPP-ryhmästä on tässä esittelijä. Kyse on tosiaan elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta. Komissio on tehnyt tiettyjä ehdotuksia äh, YMPn muuttamiseksi myös rahoituksen suhteen ja ehdottaa tehokkaampien toimien aikaansaamiseksi tiettyjä uudistuksia. Agri on toiminut nopeasti ja 16.5. sitten äänestys tulevasta YMPstä. Maria Noischel, joka juuri saapui, on meidän valmistelijamme ja nyt voimme häneltä kuulla lisää. Olkaapa hyvä. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ihan pari sanaa vain minulta. On hyvin tärkeää muistuttaa siitä, että tällä hetkellä Euroopan maatalouspolitiikka nähdään politiikkana, joka vaikuttaisi vain Eurooppaan. Näin ei suinkaan ole meidän maatalouspolitiikkamme, miten me sen ymmärrämme ja miten me toimimme, mitä tuemme, mitä teemme, mitä jätämme tekemättä. Kaikki tämä vaikuttaa etelämaihin, erityisesti maihin, joihin viemme tuotteitamme tai joista tuomme heidän tuotteitaan. Eli on suora yhteys meidän maatalouspolitiikkamme ja myös kuluttajakäyttäytymisen ja sitten kehitysmaiden kehityksen välillä. Siksi tässä lausuntoluonnoksessa totean, että tarvitsemme tiivistää johdonmukaista politiikkaa. Ei voi olla niin, että matalouspolitiikka tai kalastuspolitiikka oikeastaan toimivat kehitysmaita vastaan ja sitten ne yritetään tasoittaa tai ikään kuin ää, ää, niin, tasata sitten näitä ikäviä vaikutuksia kehityspolitiikan kautta. Kun tässä ollaan äh, muun muassa äh, kestävän kehityksen tavoitteeseen kaksi sitoutuneita, siis äh, tavoite kaksi nälän torjuminen, taikka 12 tuotanto, 13 ilmastosuojelu, 15 elämä maaseudulla. Näitä kaikkia on tuettava. Ne koskevat kaikkia kehitysmaita ja Monet niistä ovat riippuvaisia meidän toimistamme. Sitten on maita, joista tuomme tuotteita, muun muassa Brasilia ja muut. Me tuomme hyvin paljon soijaa muun muassa. Jotkut pitävät tätä ihan oikeana toimintatapana. Itse olen sitä mieltä, että meidän täytyisi kyllä pärjätä oman tuotantomme pohjalta tulevaisuudessa eri kun ajatellaan tällä hetkellä ikään kuin saadaksemme rehua, käytämme hyväksi muita maita ja me saamme soijaa. Joku sanoi, että no sehän on hienoa, kun sitten näillä mailla on jotain myytävää, mutta me kaikki tiedämme, että tässä on merkittäviä vääristymiä ja merkittäviä keskittymisprosesseja. Pienet viljelijät joutuvat luopumaan tuotannostaan. Eli jos me tuomme suurimittaisesti soijaa tietyistä maista, se ei välttämättä ole hyväksi sille maalle. Se on ehkä hyväksi muutamalle harvalle isolle toimijalle maassa, mutta ei maalle kokonaisuudessaan. Sama koskee sitten myös vientituotteitamme. Mehän viemme edelleen hyvin paljon maitotuotteita siipikarjaa, tomaatteja ja viemme niitä myös hyvin heikoille markkinoille. Ja vienti heikoille markkinoille merkitsee sitä, että nuo markkinat eivät vahvistu myöskään tulevaisuudessa. Ja tässä meillä on kyllä verta käsissämme. Ja se täytyy mielestäni sanoa ihan suoraan täällä Euroopan parlamentissa se, että ei pajerilainen maito kuulu Burkina Fason kaupan hyllylle me, meidän tulisi tukea Purkina Fasoa omassa tuotannossa eikä todellakaan omia ylijäämiämme eh, dumpata sinne. Ei ole ollenkaan hyvä, kun aina kuulemme, että pitää Hogan sanoa, että tarvitaan uusia markkinoita. Ei Hogan ole kauppakomissaari, hän on maatalouskomissaari. Maatalouskomissaarina hänen tulisi paitsi pyrkiä markkinoimaan tuotteita, huolehtia siitä, että viljelijämme voivat hyvin ja että maaseutumme saa kestävää maataloutta. Mielestäni on tärkeää korostaa, että tämä myytti siitä, että Euroopan täytyisi ruokkia koko maailma, on täysin virheellinen. Konservatiivipoliitikot toistavat tätä toistamasta päästyään. Euroopan täytyy ruokkia maailma. Meidän täytyy lisätä tuotantoa, me sitten kaikki saavat mahansa täyteen. Mutta mehän lisäämme tuotantoamme ainoastaan siksi, että hyödymme muista. Ei meillä ole itse asiassa määräongelmaa, vaan jako-ongelma. Tämä on täysin myytti, josta ehdottomasti on luovuttava. Ja sitten vaadimme tietenkin myös komissiolta kestävän kehityksen indikaattorien pohjalta toteuttamaan vaikutusarvion ja tekemään hyvin selväksi sen, millä tavalla YMPkin on vastuussa Tämä täytyy sanoa suoraan, mutta kyllä YMP on itse asiassa vastuussa maailmanlaajuisesta nälästä ja siitä, että maahanmuuttopaine lisääntyy. Meidän täytyy Euroopassa löytää uusi tapa toteuttaa maatalouspolitiikkaa, jossa eh, viljelijöiden oma vastuu ja vastuumme heistä eh, on eh, esillä, mutta myöskin meidän vastuumme koko maailmasta. Kiitos oikein paljon. Thank you very much for presenting your position. Kiitoksia tästä kannasta. Nyt sitten vuorossa varjoesittelijät kansanpuolueesta läheltä puhun Rakkosan puolesta. Hän ei päässyt tänne mukaamme. Pahoittelee tässä, Nyt Koosa haluaa kiittää tietenkin valmistelijaa tästä työstä. Muutama seikka tässä lausunnossa, jotka ovat EPPlle pulmallisia kohta kolmas edellyttää uutta lukua ympö-lainsäädäntöön 2020 jälkeen. Sitä emme voi tukea, mitä tulee tähän kohtaan viisi jossa äh, äh, äh, siirrytään, ehdotetaan aluetuista irrottamista siinä, että YMP ja VTO ovat sopimuksineen linjassa. Nykyn kanssa nämä alue tilakohtaiset maksut ovat nyt siinä tavallaan hengenmukaisia. Mitä kohtaan kuusi tulee, että kasvaa väestön elintarvikehuollosta vastaaminen ei ole mikään myyttinen se kysymys. Tässä uskotaan yhteisen maatalouspolitiikkaan, joka on talouskehityksen kannalta olennaista. eu on kolme pääpilaria tässä. Ensinnäkin varmistaa, varmistaa riittävä elintarviketuotanto, kolme. Toisekseen luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmaston suojeleminen ja se eh, tasapainoinen alueellinen kehitys oli kolmantena <clears throat> Uutta teknologiaa, uutta tietoa, uusia tuotteita ja uusia tapoja organisoida ja oppia eh, kehitetään. Se ei ole mikään myytti, vaan se on meidän tulevaisuutemme. tulevaisuuttamme. Kiitoksia sitten muille esittelijöille vuoro. Maria voi tässä varmaan jatkaa. Kiitoksia. Minä haluan tuen Maria Naiklia täydestä sydämestäni tässä päätit tämän kommenttinsa, että, että, että, <clears throat> että me, me emme ota, ota tietysti pelkästään omille tuottajille, me ota vastuuta elintarviketuotannosta se, se, siellä sen paremmin kuin täälläkään. Sitä vastuuta ei kenelläkään voi säilyttää. Mehän jatkuvasti päivittäin menetetään satoja työpaikkoja tulkoon äh, tässä maataloussektorilla. Meidän pitää jatkuvasti huolehtia maatalouselinkeinon äh, kehittämisestä. Äh, se on erittäin tärkeää, mitä tuonti, tuontiin tulee. Me, mm, siinäkin voin valmistajan tukena raaka, raaka-aineita tuotet, tuodaan ja jalostettuja tuotteita viedään. Ja siinähän sitten me tietysti vedämme voitot välistä köyhemmän etelän kustannuksella. Ja, <clears throat> tässä on tietenkin äh, rajoitus, rajoitettu äh, tila esimerkiksi näissä lausunnoissa toimia ja esittää, mitä voidaan kumminkin tässä vähän äh, laventaakin. Tässä mu- muutaman muutosehdotuksen voisin tehdä niin, että tätä lausuntoa vielä entisestään voitaisiin terävöittää kenties. Sitten vielä yksi asia, eli että, että EPPn e kommentteihin <clears throat> koskien näitä pinta-alatukia, se oli aivan eri asia. Meillä oli eilen juuri äh, kontissa kiintoisa keskustelu tässä budjetin valvonnassa, talousarvon valvonnassa, nimittäin vuoropuhelua siitä, että millä tavalla voisimme teho, tehostaa näitä, näitä maksuja samalla äh, kun äh, toimisemme. Eli, ei kannata sitä rahaa syytä niille rikkaille, jotka tästä vaan entisestä rikastuisivat, siis suur, suurtilalliselle. Se on jatkuvasti törmätty tähän ennakkoluuloon, että ei tätä voitaisiin muuttaa. No niin, sitten tässä kohta koskee näitä kesku, kehityspoliittisia vastuuta, poliittista vastuuta, millä otetaan erityisesti tämä globa- globaalissa etelässä saat antaa, annettaisiin enemmän vastuuta ja kehitysmahdollisuuksia sikäläisille viljelijöille. Tämmöiset muutokset tuolta meiltä luvassa. Kiitokset näistä kommenteista. Haluatko sieltä joku muu sanoa? Komission edustaja on varmaan siellä. Herra Clark Agrista. Voitteko te käyttää puheenvuoron tähän? Thank you, uh, Chair. Uh, very, very pleased to be uh, here at the Development Committee. Kiitoksia. Mukava olla täällä valiokunnassa. Me olemme uh, me ensimmäiset tunnustamaan, että YMP on kaukana täydellisestä ja pyrimme parantamaan sitä uh, myös tässä tulevassa uudistuksessa. Ja jotta siitä saadaan kestävämpi, uh, parempi ja jotta voidaan täytäntöön panna myös äh, poliittisen koherenssin sitoumuksemme äh, toimiin on ryhdyttävä. Ja kun tarkastellaan tätä päätöslauselmaesitystä, sitäkin mielestäni voisi ehkä parantaa. Ja haluaisimme ehkä hieman vielä enemmän rohkaisun sanoja kuin tällaista rankaisevaa sävyä Mitä tulee Euroopan maataloustuotannon ja elintarvikkeiden suhteeseen sitten kehitysmaihin, niin kuin edustaja Blanco mietinnössään vastikään teki selväksi, niin ei tämä nyt ole mikään mustavalkoinen asia ollenkaan. Muutamaa seikkaa korostaisin. Ensinnäkin Euroopan unionin maatalouspolitiikka ei anna minkäännäköisiä vientitukia elintarvikkeille jotkut ovat tällaista vaatineet. Lisäksi YMP ei tarjoa minkäännäköistä kotimaista tukea, joka olisi kauppaa vääristävää. Kolmanneksi me olemme maailman suurin maatalouselintarvikkeiden tuoja kehittyvistä maista, vähiten kehittyneistä maista. Sallittehan rouva nyt, että minä puhun loppuun. Ja Äh, erityisesti kehitysmaiden kumppaniemme pyynnöstä olemme vuosien mittaan siirtyneet kohti politiikkaa, joka on markkinasuuntautunut niin, että äh, viljelijät tuottavat mitä kysytään, mille on kysyntää, eikä sitä, mitä hallitukset käskevät tuottamaan viljelemään. Tämä markkinaperusteisuus oli kauppakumppaniemme vaatimus ja pyyntö myös kehittyvien maiden. Ja näin äh, hintamme ovat äh, äh, maailmanmarkkinahintojen tasolla. Me emme myöskään polkumyy Afrikkaan tuotteita niin kuin ehkä tapahtui 20 vuotta sitten. Se on menneisyyden asia ja tässä puhutaan myyteistä luopumisesta ja mielestäni tämä myytti siitä, että EU dumppaisi vaikkapa maito jauhetta tai siipikarjatuotteita kehittyviin maihin ei pidä paikkaansa. Jos vientiämme tarkastellaan, niin se menee ennen kaikkea kehittyville markkinoille ja kyse on arvostetuista tuotteista. Hyvin vähän viemme Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan tai vähiten kehittyneisiin maihin. Eh, näissä maissa myös eh, tuontitarve on suuri. Maissa on esimerkiksi eh, Sahara eteläpuolisissa maissa on suurta puutetta valkuaisaineista. Muun muassa lapset tarvitaan proteiinia, tarvitaan proteiinia Euroopasta, maitotuotteita ja muita tuotteita, koska ei ole olemassa kotimaista tarjontaa, joka tähän kysyntään vastaisi. Eli ongelma ei ole Euroopan unioni, ongelma ovat Afrikan mm, maiden omat sisäiset ongelmat, institutionaaliset ongelmat, puutteelliset infrastruktuurit, logistiikan puuttuminen, terveysongelmat ja niin edelleen, ja myös todella siis paikallisen tuotannon puute. Me kehityspolitiikan, kehitysyhteistyön kautta pyrimme tukemaan näitä maita, mm, tukemaan pienimuotoista viljelyä kaikkialla Afrikassa niin, että siellä päästäisiin myös tässä arvoketjussa ylemmässä ja tuemme myös luomutuotantoa ja ylipäätään tuotejalostusta. Mielestäni on äärimmäisen ongelmallista, että kasvipähkinät, jotka tuotetaan Afrikassa, rahdataan Kiinaan pahdettaviksi. Näin ei saisi tietenkään olla. Sitten vielä muutama yksityiskohta kohta. Tämä teksti on kriittinen sen suhteen, että olemme poistaneet äh, tuotantorajoitukset maitoalalta ja että nyt äh, Euroopan maitoalaa äh, on kilpailtu. Me emme pyydä anteeksi toimiamme. Samalla sitten tässä kritisoidaan tässä tekstissä sitä, että me tämän vapaaehtoisen koplatun tuen kautta ähm, puutumme markkinoihin. Eli meitä kritisoidaan, puutum, jos puutumme, ja sitten meitä kritisoidaan, jos jätämme puuttumatta. Joten äh, nyt tulisi rohkaista Euroopan unionia äh, YMP-vahvistamisessa, sen uudistuksessa sitä kautta, että se olisi yhä markkinasuuntautuneempi ja näin ollen äh, häiritsisi mahdollisimman vähän EU-markkinoita tai muita markkinoita. Ja lopettaisin vielä äh, siihen, mistä aloitinkin. YMP ei ole täydellinen, tunnustamme sen. Seuraavassa uudistuksessa otetaan mukaan ympäristötavoitteita, jotka äh, ovat tulleet äh, sopimuksista, kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastotavoitteet. Ja toivomme ja odotamme, että ne integroidaan nämä kaikki tavoitteet täysin seuraavaan YMPn uudistuspakettiin niin, että siitä tulee entistä kestävämpi. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, one moment, because the final... Uh, Pieni hetki, saatte se loppukaneetin nyt sitten Defcon edustajalle puheenvuoro siellä. Mä no, voitko sinä käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Niin, me haluaisimme korostaa vain sitä, että Defko on täällä nyt läsnä ja meidän eh, tarkoituksena tukea DG Agri-kollegan eh, kommenttia. Kuten huomaatte, olemme läheisessä yhteistyösuhteessa keskenämme. Olemme aika lailla samoilla linjoilla, mitä tulee tähän arvoketjukeskusteluun. Eh, toki me on, haluamme kehitystä tukea ja osallistumme yhdessä eri er, eri hyödykette eh, te, teknisiin työryhmien, työn, AKT, man, sukar, eh, so, sokeri ja banani. Nyt tässä tulee ensinnäkin mieleen. Eh, samoin on myöskin tällaiset ravintoa, ravinteet mainittu tässä yhteydessä. Ne ovat tärkeitä yhteistyöohjelman palasia nekin. Pyrimme tässä sitten huolehtimaan siitä, että, että jäsenten huolenaiheet tässä ikään kuin hälvenevät. <clears throat> Ja tietenkin olemme vakuuttuneet siitä, että, että, että tuettavien maiden maatalouspolitiikka on sitten linjassa omien me kanssa. Meillä on yhteistyösopimus noin sadan, äh, sadan maan kanssa. Ja sillä, siellä kun tätä poliittista dialogia käydään, ei välttämättä niin pitkälle menevästi kuin kumppanit haluaisivat. Ah, haluamme sitä tehostaa ja siellä tietenkin haluamme olla sitten aktiivisemmin. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Take the knob just now. Kiitos, Ja, ja sitten vielä valmistelijalle loppukaneetti. Olkaa hyvä. An mich sind ja keine Fragen Minun on mitään kysytty. Täytyy vain sanoa, että minä olen sanaton näiden kahden puheenvuoron jälkeen. Nämä kaksi puheenvuoroa, niitä leimaa tietämättömyys, näin en yleensä kyllä sanoisi. Mutta tämä oli niin kertakaikkisen ala-arvoista tietämätöntä, että eihän tässä nyt ole enää mitään rajaa. Ja tässä kierretään totuutta. Ja minä sanon teille se, selvä, selväksi, selvästi, että teidän kantanne on ikivanha ja minä olen komission jäsenelle sanonut, että meidän täytyy muuttaa tilannetta, että teemme kaikkemme näiden lähtösyiden kitkemiseksi. Ja Houkana minulle vastannut, että kyllä, kyllä. Eli nyt meidän täytyy huolehtia sellaisesta politiikasta, että näitä lähtösyitä voidaan myös torjua. Minä häpeän teidän puolestanne. Tämä oli ala-arvoista. Ensimmäinen vastaus ja niin, että meillä ei ole vientitukia. Ettekö te vieläkään ole ymmärtänyt, että joka ikinen pinta-alatuki, mitä me täällä maksamme, on vientitukea? No vientituki, on, onko se sitten suoraa vai epäsuoraa, sillä ei ole väliä, mutta se on epäsuoraa. Ja minä olen sanaton, kun kuulen teidän tietämätöntä puhettanne. Ja minä haluan mieluummin, että tämä tekstini hylätään, kuin että se vesitetään. catching up with um, where we are. So... Tässä yritän hypätä liikkuvaan junaan. To... I, I, I think there was uh, some questions with DG Agri. Do they want to answer? Oh, en ihan, en, en ihan kuullut, mitä, mistä tässä oli kysymys, mutta ihmiset näyttävät aika onnettomilta. Haluatte, halu, haluatteko vastata sieltä Agrin, Agrin pulpetin takaa noissa minä tietysti demokraattisesta parlamenttiin valittu jäsen, eli viimeistä sanaa minulle ei kuulu antaa, mutta EU ei anna mitään vientitukia millekään maalle, mihinkään tuotteisiin, eli nämä järjestelmät, jotka on meillä on käytössä, ovat, ovat sellaisia, että eivät vääristä markkinoita. Tämä ovat kaikki, kauppa tehdään markkinahinnoilla. Okei. Okay. haluatko vielä? Ei, ei. Ja hyvä, voidaan puhua sitten tuonnepana. Meidän pitää käydä sitten omat keskustelumme komission vastapuolen kanssa. Eli tämä oli varmaan sitten tämän lorun loppu. Hyvä. Eli siis muutosesityksen tämmöisen takaraja on tiistaina 10. huhtikuuta kymmeneltä. Devessä äänestämme 24. päivä huhtikuuta, kiitos tästä. Ja nyt sitten vielä jäljellä kohta 17, kyselytunti. Me saimme Ignacio Korauka, yksi kysymys, se on siellä teidän papereissanne. Ignacio, me, me sitä lue. Kerro vähän nyt minuut, minuutin, minuutissa, mistä tässä mistä tässä on kysymys. Ei tässä nyt ole aikaista lähteä tavaamaan. Mm, grazie, eh, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti. Tämä kysymys on varsin lyhyt, eli kyllä tämä onnistui ihan muutamassa minuutissa tämä käsittely. Me selitämme, että Euroopan unioni vie, tuo kahvia ja kaakauta eniten maailmassa ja Mm, satoa on korjaamassa tuhannet äh, viljelijät ja myös äh, lapset. Mm, hinnat, joita maksetaan kaakaosta, ovat alle puolet äh, siitä, että voitaisiin tarjota viljelijöille elantoa. Read the question. nyt lukeeko sitä kysymystä, niin kuin äsken jo pyydin. Niin, mutta kun tässä on näitä tietoja, ja jos en lue niitä, niin en pysty selittämään tätä asiaa. Nämä ovat faktoja. Sen takia luen tätä, mutta puhun lyhyesti. Tuomitsemme sen, että Euroopan unioni on siis ensin tärkein tuoja ja käytetään myös lapsityövoimaa. On dokumentoitu siitä, että kaakan ja kahvin sertifiointi edesauttaa köyhyyttä ja nälkää ja viattomien kärsimystä. Miljoonia euroja kuitenkin käytetään rahoitukseen ja moni kansalliset yritykset voivat hankkia alihintaan kahvia ja kaakaota ja sitten kuluttajat Euroopassa tästä hyötyvät. Kysymyksessä kysymme, missä määrin voidaan ryhtyä välittömiin toimiin, jotta lapsityövoiman käyttö voidaan poistaa kahvin ja kaakaon viljelyksestä ja voitaisiin välttää mm, se, että mm, Monikansalliset yritykset vain hyötyvät tästä kaupasta. Euroopan unioni ei saa osallistua tämän tyyppiseen väärinkäyttöön ja tämän äh, toiminnan rahoittamiseen. Ei tämä niin pitkä ollut. Um, have we got the commission to... no, onko tässä komissio vast... siellä valmiina vastaamaan? Rosari Paulissa. Lefkosta, Lefkosta olkaa hyvä. Kiitos. Voi jotain niin. Iltapäivää kaikkea ja hyvää iltapäivää. Ja olemme perehtyneet tähän kysymykseen, kun se joulukuussa tuli meidän pöydällemme. Ja olemme käyneet ottaneet selvää asiasta. Se on nämä tiedot julkistetaan kohta, nyt kohta luen, että mitä me olemme ehdottaneet vastauksia, komissio on, sitä on poistamaan kaiken, kaikenlaiset, kaikenlaiset lapsityövoiman ilmennysvuorot. Agenda 2003 kestävän kehityksen, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan. Tässä yhteydessä kehitysyhteistyöpolitiikka on avainroolissa, kun eh, halutaan muutoksia tähän tuotantoketjuun ja samoin muutoksia eh, ympäristöstandardien noudattamista sekä myöskin sitten lapsityövoiman eh, karsimisen teidän teidän kysymyksessänne ei mainittu erikseen näitä alueita maailmassa, joita haluatte huolestua tässä pyritään tukemaan <clears throat> näitä oikeudellisia lainsäädännöllisiä puitteita kehittämään koulutusta, maataloutta ja kaupan eri välineitä otolliseen suuntaan ne, jotka maat ovat se tässä yleiseen suositummassa suunnitelmaan sitoutuneet, ovat myöskin sitoutuneet sitten toteuttamaan kansainvälisiä työvoimastandardeja, lapsityövoima tähän mukaan lukien. Ja tässä tarkoituksena on parantaa yhteiseen Äh, elinolosuhteita taloudellisten äh, ympäristöstandardien olosuhteiden kehittämiseksi, niin että äh, sovitaan sitten myöskin vähimmäishinnoista, joilla maataloustuotteita kaupan pidetään. Kaakan osalta eletään aikaa, jossa markkina, kauppaa käydään ylimarkkina-arvon sitten mitä tulee viljelijöiden tuloon muodostuksen elinolosuhteisiin erilaisia tehostamisohjelmia, ohjelmia ollaan tota, toteuttamassa. Norsulurannikolla on, on meneillään kenttätutkimus, jossa pyritään nimenomaan tätä kaakaan tuotantoa ja sen kehittämismahdollisuuksia vertaamaan erilaisiin muihin toteutettaviin toimiin. Tästä selvitys valmistuu tuota pikaa. Tässä yhteydessä sitten komissio Äh, haluaa äh, tarkastella parhaita käytäntöjä, joilla voitaisiin äh, perehtyä lapsityövoiman käyttöön tässä kysymyksessä. Huomenna on tällainen, tällainen seminaari, 21. päivä siis, ja meillä on tämä seminaari luvassa. Tervetuloa kovasti. Meillä on koko joukko toimijoita eri, eri äh, äh, kansallisyhteiskunnan, valtiovaltojen, yksityissektorin äh, piiristä, jotka kaikki siis tällä kaakaon tuolla sektorilla toimivat. Tässä on ohjelmasta yksityiskohtia sieltä tuolla pöydän kulmalta. Voitte niitä sieltä vielä mukaan ottaa. Ja tässä Tähän seminaarin on kutsuttu puhujaksi viisi henkilöä. Herra, eh, Ferrand Morales de Cruz esimerkiksi, joka on tästä näistä ongelmista teitä. Eh, kertonut. Kahvin ja kaakon hinnat eh, neuvotellaan kansainvälisellä tasolla, mutta mutta eh, eh, täällä maailmanlaajuinen taso näissä hinnoissa eh, tietysti sitten johtuu näistä isoista ja nykyaikaisista plantaaseista, jossa tulonmuodostus olisi tasaisempaa elinkeino näillä alueilla sitten paranisi ja lapsityövoiman käyttö vastaavasti vähenisi. Lähden nämä direktiivit epäasiallisista kauppakäytänteistä numero viisi varmistaa sen, että kuluttajat saavat asianmukaisesti tietoa niistä lähteistä, joista eurooppalainen kahvi ja Euroopassa käytetyt kahvi kaaka ovat peräisin niin, että sitten voitaisiin välttyä esimerkiksi vä- vä- ja harhaanjohtavilta väitteitä mainonnassa – tämän yhteisön yritysvastuulainsäädäntö edellyttää myöskin lähdetietojen olevan täsmällisiä, täs, täsmällisiä ja tarkkoja. Ja, ja sitten on oltava myöskin valmis val, näyttöä näiltä, jotka tätä kauppaa käyvät. Ja samoin viranomaiset sitten voivat varmistaa sen, että onko kenties jokin väittämä harhaan johtava siinä vaiheessa, kun se kuluttajien silmiin päätyy. Esimerkki tästä meillä on meneillään hanke puuvillan ja vaatesektorin alalla, joka on Ilon ja on Äh, sponsoroima. Tässä pyrimme parantamaan sekä tämän alvoketjun äh, läpinäkyvyyttä ja äh, jäljitettävyyttä. Meillä tästä kenties sitten on luvassa kourin tuntuvia tuloksia, ja sitten, jotka ovat sinällään siirrettävissä kahvin ja kaakon tuotantoon. Ignacio, haluatko tätä vielä täydentää? Ora prescindere da esiti niin, Kun puhuitte tutkimuksesta ja sen mahdollisista tuloksista, niin huomennahan sitten saamme siitä lisätietoa. Tässä on oikeastaan peruskysymys. Eli meillä on hyvin vaikea löytää vastauksia tilanteeseen lyhyellä aikavälillä. Kahvin ja kaakaon lisäksi kyse on monista muistakin aloista. Mm. Kilp- kilpailu on valtavaa, halutaan jatkuvasti matalempia hintoja. Meidän tulee pyrkiä toimimaan nopeasti niin, että saisimme tasapainotettua tätä hintajärjestelmää ja globalisaatiota. Joka, jokuhan aina maksaa sen hinnan, jos markkinahinta on liian matala. Eli huomisessa tapaamisessa ja tutkimuksessa tapauksessa täytyy sitten käydä niin, että saamme konkreettisia jatkotoimia. Kovin monta kertaa olemme kuulleet kauniita sanoja ja hienoja ohjelmia, mutta on kovin vaikeaa sitten nähdä aivan konkreettisia toimia, jotka pyrkisivät todella äh, välttämään esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä. Monet monikansalliset yritykset äh, hyötyvät tällä alalla pyritään näihin hyvin kilpailukykyisiin hintoihin. Me seuraamme kyllä varmasti valittuna parlamenttina tämän asian kehitystä. Okay. Well, thanks, thanks. Kiitoksia tästä keskustelusta. Hyvät kollegat, tässä kokouksen alkuun kerroin, että, että meillä on vieraita. Meillä on tässä enintään 10 minuuttia aikaa näille kuottamalalaisille vieraillemme. Meillä on tämä työvoimaministeri ja sosiaaliministeri paikalla Letizia Kolokoria. Ja Letizia olisi halunnut kertoa meille vähän Guatemalan työvoimapolitiikasta ja sen, siinä omaksuttavista strategioista. Teillä on luurit korvillanne pari muist- seikkaa, mitä muistuttaisin. Aiempien selvitystemme perusteella on käynyt ilmi, että, että Guatemalan rahat, Kuotama äh, on käyttänyt vain pienen osan EUn avustusrahoista. Se on meidän selvityksessämme käynyt ilmi. Sääli, kun on kerran äh, rahaa, äh, tiukalla olevaa rahaa lähetetään, niin sitä vain to, to, todella vähän, vähän käytetään 2017 Saharov-palkinnon ehdokkaita Aura Rosia Saves on Guatemalasta, siis lähtöisin ja, ja hänet, hänen työtään sitten alkuperäiskansojen suojeluksi ää, ää, ää, arvostettiin. Hän on kuitenkin nyt sitten turvatalossa näistä ihmisoikeusrikkomusten pelossa tai tällaisen turvallisuuttaan takamassa. Toivottavasti hänen, hänen olonsa sitten on turvallinen siellä niin, että ja voitte toivot, viedä hänelle terveiset. Toivottavasti hän sitten jatkossakin saa toimia vapaasti. Rova ministeri, nyt on kello on paljon, aika on niukalti. Saatte puheenvuoron. I just say is we have to finish. 18, 18.30 on ehdoton takaraja ja minullakin on sitä paitsi uusi palaveri eh, edes. Eli enintään viisi minuuttia, olen pahoillani. Muchísimas gracias. Suuret kiitokset. Kiitokset teille siitä, että saan täällä tilaisuuden Kuottamalan hallituksen nimissä puhua. Jimi Morales, presidenttimme, lähettää tervehdyksensä ja me kiitämme tuesta, jota Euroopan unioni ja sen suurlähettilässä Stefano Gatto on meille antanut, erityisesti mitä tulee strategisiin ohjelmiin terveyden alalla, turvallisuuden alalla, koulutuksen, työllisyyden alalla, työllisyys kaikille yhtä lailla. Ennen kaikkea haluan kiittää siitä, että olette kulkeneet Guatemalan rinnalla kun me olemme pyrkineet torjumaan rankaisemattomuutta ja korruptiota. Te Euroopan unionissa olette välittäneet kyllä hyvin selkeitä viestejä jotka ovat antaneet sitten presidentillemme ja koko Guatemalan kansalle hyvää ohjeistusta. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tehneet varsin kovaa työtä torjuakseen maani epätasa-arvoa. Ja tämä liittyy tuohon viimeiseen kohtaan, eli yhden johtajan puolustaminen henkilön, johon te viittasitte, Lolita Chavez, hänet tunnen henkilökohtaisesti. Euroopan unioni auttoi ja tuki häntä. Ja Guatemalan hallitus myös tunnustaa tämän merkittävän tuen Lolita Chavezille. Äh, julkisten töiden ministeriö on saanut äh, taloudellista tukea, jonka kautta äh, olemme päässeet tilaisuuteen tai tilanteeseen, jossa meillä on nyt oma yksikkönsä ihmisoikeuspuolustajien tukemiseksi, kuten Lolitan, samoin AY-aktivisteja, toimittajia tuetaan tämän yksikön toiminnan kautta. Tärkeää on ollut myös hallintoministeriön sekä julkisten töiden ministeriön välinen yhteistyö juuri Lolitan kaltaisten henkilöjen suojelemisessa. Presidenttimme on nostanut äärimmäisen tärkeäksi kysymykseksi korruption torjunnan ja ennen kaikkea turvallisuuden. Sitten toinen seikka, jonka mainitsette, nimittäin nämä talousarviokysymykset, niin kuin tiedätte, kanssamme tarpeet ovat hyvin suuret ja se tuki, jota Euroopan unioni on antanut tärkeissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoalalla ja tukemalla Guatemalaa työllistämisohjelmissa niin, että kaikille saadaan arvokasta työtä, pk-yritysten tukeminen ja terveysalan tuki, erityisesti aliravitsemuksen torjuminen. Me olemme hyvin sitoutuneet tähän työhön. Ja mitä tulee todella siihen rahoitukseen, jota te olette myöntäneet kansamme tukemiseksi, niin tilanne on aika monimutkainen, koska täytäntöönpano on vielä tällä hetkellä aika alhaisella tasolla ja on hyvin tärkeää todeta, että tällä hetkellä Guatemalan hallitus tekee kovasti työtä, jotta meillä olisi kylliksi rahoitusta, että saisimme aikaan sellaisen yksikön toiminnan, että talousarvion toteuttaminen käytännössä tehostuisi. Te tiedätte, että maassa korruption torjunta on aiemmin yskähdellyt. Meillä on itse asiassa ollut myös ongelmia julkisten hankintojen lainsäädännön suhteen ja sen suhteen, miten kansallisia varoja ja kansainvälisiä tukivaroja on pidetty erillään toisistaan. Nyt ministeriöidemme tason työ pyrkii saamaan aikaan tilanteen, jossa nämä budjettivarat jälleen saadaan liikkeelle tämän halvannuksen tilan jälkeen. Aiempien hallitusten virkamiehet on itse asiassa nyt äh, vangittu. Kaksi edellistä presidenttiä ovat vankilassa ja kahden viimeisen mm, hallituksen ministerit ovat vankilassa. Ja näin ollen maassa on kovasti pelkoa nyt äh, allekirjoittaa hankkeita ja äh, huolehtia sitten niiden rahoituksen toteutumisesta. Eli Guatemalan hallitus ehdottaa nyt seuraavaa. Julkisten hankintojen lainsäädäntöä tulee muuttaa aina avoimuus, avoimuutta kunnioittain menopuolen suhteen, mutta samalla teidän on tärkeää tietää, että yksi syy sille, että että, että hankkeiden toteuttaminen on ollut niin alhaisella tasolla, ovat juuri nämä ongelmat. Nyt me olemme koordinoimassa toimiamme parlamentin ja hallituksen välillä ja toivomme, että myös kansalaisyhteiskunta olisi merkittävässä roolissa, kun pyritään löytämään ratkaisuja ja kun todella budjettivarat pyritään saamaan käyttöön. En tiedä, olenko nyt vastannut tähän kysymykseen. Toivon niin. Meille on joka tapauksessa hyvin tärkeää, että Euroopan unioni jatkossakin tukee meitä, jotta voimme edistyä ja jotta politiikat ja strategiat, jotka luovat kehitystä Guatemalassa, eh, saadaan jatkumaan. Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia tuesta eh, ohjelma, joka on mm, ollut hyvin merkittävä kehityksen moottori Guatemalalle, nimittäin nuorisotyöllisyysohjelma. Niin kuin oikein hyvin tiedätte, Guatemalan väestöstä 70 prosenttia on nuoria ja tämä teidän rahoittamanne hanke antaa lisää jatkuvuutta näille hankkeille, jotka mahdollistavat sen, että nuoret, jotka etsivät kokonaisvaltaisen kehittymisen mahdollisuuksia, voivat kehittyä jatkossakin ja saavat tukea. Näin ollen kansallinen ohjelma siitä, että kaikki saavat äh, äh, ihmisarvoista työtä, ja josta ohjelmasta minä olen vastuussa, ottaa erityisesti huomioon myös naiset, vammaiset, nuoret, maahanmuuttajat, jotka ovat niitä haavoittuvassa asemassa olevia äh, ryhmiä, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Haluan vielä korostaa sitoumustamme. Me haluamme eh, torjua rankaisemattomuutta ja korruptiota ja haluamme todella ajaa näitä eh, hankkeita ja ohjelmia, joita kansamme tarvitsee niin, että kansalaisemme eh, voivat päästä jaloilleen, että järjestelmämme pääsee jaloille, niin kuin tiedätte. 72 äh, prosenttia väestöstä kuuluu alkuperäiskansoihin, joten vielä kerran lämpimät kiitokset. Kiitos ja olen nyt todella kunnioittanut tätä minulle myönnettyä puheaikaa. Kiitän teitä hallitukseni nimissä siitä tuesta ja niistä avauksista, joita olemme äh, teidän avullanne aikaan saaneet. Ja me haluamme koordinoida äh, ponnistelumme yhdessä teidän kanssanne. Viimeinen viestini on se, että tasavaltamme presidentti parlamentti haluaa avoimella tavalla tukea koko Guatemalan kansaa. Suuret kiitokset. Kiitos teille kaikista näistä selityksistä, jotka täällä valiokunnassa saimme teiltä kuulla. Uskon, että tulevaisuudessa voimme tehdä yhteistyötä myös muissa kysymyksissä ja me, meidän täytyy ymmärtää entistä paremmin ne ongelmat, joita teidän maallanne on ja näin voimme tehdä yhteistyötä, jotta nämä rahoitus- ja turvallisuus- ja ihmisoikeusongelmat saadaan hoidettua. Kiitoksia vierailustanne ja toivon, että yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa. Kiitos, kiitos paljon. So, um, thank you very much. No niin, eli kiitos tästä. Lyhyt tiimekäs meidän pitää nyt kuitenkin lopetella tätä kokousta. Mennään kohtaan 18. Muita mahdollisesti esille tulevia asioita ei ole. 21. Ää, äh, äh, siis Deven kanssa yhteinen kuulemistilaisuus humanitaarista avusta. Sitten 23. huhtikuuta seuraa varsinainen kokous. Kiitokset kaikille. Hyvää illanjatkoa.